Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Voisimmeko aloittaa kokouksen? Aika täysin esitystä on. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Kohdasta yksi aloittaisin, joka on esitysten hyväksyminen. Jos kommentteja, pyyntöjä muutoksiin ei ole, niin ymmärtääkseni se voidaan hyväksyä. Pöytäkirjojen hyväksyminen 34. marraskuuta kokouksesta ne on teille jaettu ja niitä pidetään hyväksyttyinä. Jos kokouksen loppuun mennessä ei vastalauseita tule. Kolmas kohta ovat minun ilmoitukseni. Mutta koska koordinaattorin kokous on myöhemmin tänään, hoidan ilmoitukset huomenna, jos sopii. Voimme siirtyä kohtaan neljä, joka on keskustelumme Klaus Kliipin kanssa. Niin Lambert, olkaa hyvä. Uh, if you allow me to... Jos sopii, ihan lyhyt tiedotus yhden mietinnön edistymisestä. Tässä valiokunnassa on äänestetty syrjäytyneiden ryhmien asuntoasioista. Proseduuri menee nyt sillä tavalla, että meidän ehdotuksemme sitä on neuvostossa harkittu uudelleen ja he halusivat muuttaa jotakin asioita. Joitakin tarkistuksia meillä oli, jotka muuttivat asetuksen tulosta ja he tarvitsivat enemmän aikaa kuin odotin. Ehdotuksensa eilen sain ehdotuksen ja tänä aamuna oli trilogi ja sopimukseen päästiin. Joitakin pieniä muutoksia tuli, mutta sopuun päästiin. Ja tämä on nyt tämä erityisen tärkeä asia, jonka haluan kertoa teille. Nyt toimimme Lissabonin sopimuksen puitteissa ja se tarkoittaa, tulee tämä uusi vaihe, että kansalliset parlamentit, niillä on tämä kahdeksan viikon aika sanoakseen, että, että onko tämä subsidiariteettiperiaatteen mukainen. Mikä tarkoittaa, että me olemme työmme lopettaneet, mutta täytyy odottaa, luullakseni, maaliskuuhun, ennen kuin voidaan päättää täysistunnossa. Halusin tämän vain sanoa, joten olen iloinen, että sopimukseen päästiin, mutta olen vähän pettynyt, vaikkakin olen Lissabonin sopimuksesta tyytyväinen, että huippuvauhtia emme pääse niin kuin yleensä. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon, herra Lambert. Tämä vain tiedoksi, koska esillisellä tämä ei ole, mutta tietysti vaikeampiakin asioita tulee vielä toisen asetuksen kanssa. Kiitoksia tiedosta, ei muita kommentteja. Voimme siirtyä kohtaan neljä. Kuten aionkin sanoa, on keskustelu pääsihteerin kanssa Euroopan alueiden liitosta. Klaus Klipp on AERn pääsihteeri. Haluaisin muistuttaa, että Harvan alueiden liitto, jolla on, joka on jo 25 vuotta vanha, on vanhin riippumaton alueiden liitto. Sehän ymmärretään laajemmin kuin pelkästään Euroopan unioni. 270 aluetta 33 maasta ja myös Kiinan alueiden välisiä järjestöjä siinä mukana. Ja olemme kutsuneet herra Klaus Klipin kertomaan meille, mitä liitto itse tekee. Nyt erityisesti, kun otetaan huomioon tämä uusi sopimus ja Euroopan kohesiopolitiikan tulevaisuus. Joten, jos sopii, niin pyytäisin Klaus Klippiä kertomaan ajatuksistaan meille ja sitten lyhyt keskustelu. Thank you very much. Um... Kiitos. Ensinnäkin olen pahoillani siitä, että puheenjohtajamme ei valitettavasti päässyt paikalle. Ranskassa vaalikampanja, aluetason vaalikampanja vielä käynnissä ja niinpä hän ei tänään valitettavasti päässyt tänne. Kun eilen saavuin Brysselin ja kuljin eh, Perlamoon rakennuksen ohi näin paneelin ensimmäinen 12. maailman AIDS-päivä, mutta me varmasti tiedämme, että kyseisenä päivänä myös Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja halusin mainita, että vuonna 2002 yleissopimus alkoi käsitellä tätä asiaa ja silloin minä itse eh, liityn ARN ja eh, yhdistän omat työni hyvin läheisesti Lissabonin sopimukseen. Ja olemme tehneet Lissabonin sopimuksen puitteissa paljon töitä ja vaikuttaneet sen kehittämiseen. Ja nythän kaikki tiedätte, että Lissabonin sopimus ihan eri lailla eh, tunnustaa alueiden ja roolin ja subsidiariteetin merkityksen. Olen iloinen voidessani todeta, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentti, eli te, teillä on oikeat parlamentin oikeudet, lainsäädännölliset oikeudet ja uskon, että tällä mahdollistuu hyvä yhteistyö Euroopan parlamentin jäsenten ja valittujen alueiden parlamentaarikkojen välillä. Niin kuin Danuta tehtiin. Vuonna 1985 tämä perustettiin 35 maasta. Meillä on jäseniä, siis myös yhteisön ulkopuolisia maita, mutta kuitenkin Euroopan neuvostomaista on kyse. 270 noin 30 prosenttia eh, unionin ulkopuolelta. Myöskin Norja ja Sveitsi ovat mukana ja muut sitten Euroopan unionin jäsenmaista. 16 järjestöä on myöskin jäsenjärjestöjämme esimerkiksi raja-aluejärjestöt ja Pyreneiden järjestö, joka nyt muuttuu ECDC ja niin edelleen. Jotta saataisitte kuvan siitä, mitä me teemme, meillä on kaksi jalkaa ikään kuin Ensinnäkin olemme yhteydessä toimielimiin päin, Brysseliin päin ja joskus tuomme myöskin jäseniämme omissa maissaan, kun ovat yhteydessä paikallisiin hallituksiin. Ja hajautus on tässä yhtenä kysymyksenä esillä. Sitten toinen on käytännön yhteistyö, jota teemme. Tässä voidaan luokitella työt kolmeen pääryhmään. Ensinnäkin kokemusten vaihto. Tässä varsin laajoja metodeja käytämme jotka olemme itse kehitelleet. Esimerkiksi alueasiantuntijoiden asiantuntemusta haluamme hyödyntää, emme ulkopuolisten, ja tässä viittaan esimerkiksi eh, koulutustoimiin ja sitten kilpailu ja niitä järjestämme, emme eh, halua valita voittajaa, vaan käytämme näitä kilpailuja eh, viestitäksemme siitä, mitä kaikkia ihmiset ovat aikaan saaneet. Eli käytännön yhteistyö liittyy kokemusten vaihtoon ja ohjelmien hoitamiseen on olemassa vaihto-ohjelmia, eh, joihin eh, sadat ihmiset osallistuvat ammattikoulutuksensa jälkeen ja myöskin kesäleirejä. Sitten on erilaisia hankkeita, jotka joskus saavat yhteisötukea. Näiden osalta olemme joskus eh, johtavia kumppania, joskus vain muuten osallisia hankkeissa. Ja yli 90 prosenttia budjetistamme saadaan jäsenmaksuista vain alle 10 prosenttia budjetistamme saadaan eri muista rahoituslähteistä, joskus jonkin verran Euroopan unionilta. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenemme ovat jäseniä siksi, että he jäseniksi halusivat itse tulla ja jäsenmaksu on maksettava. Ja viime vuosina jäsenmäärä on kasvanut huomattavasti ja edelleen kasvusuuntaus jatkuu. Eli tässä nämä kaksi eh, jalkaa, siis neuvontava työ ja sitten yhteistyö muuten. Meillä on kolme valiokuntaa, kaksi pysyvää komitea, talouskomitea ja aluekehityskomitea, valiokunta ja sitten sosiaalipoliittinen komitea ja kansanterveyden valiokunta ja sitten nuorisokulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Tämän lisäksi meillä on toimielinkysymysten pysyvä valikunta. Se on byrossamme, eli hallituksemme alainen. Jotta saisitte yleiskuvan toiminnastamme, niin toteaisin, että meillä ei ole kovinkaan paljon byrokratiaa, olemme virallisesti eh, järjestö, me emme ole yhdensuuntainen mm, järjestö, vaan sellainen, että yhteydenotot tapahtuvat useaan suuntaan. Tässä eivät jäsenet ole passiivisia, pelkästään jäsenmaksuja maksavia tahoja. Ja tämä mahdollistaa sen, että voidaan järjestellä tapaamisia, foorumeita, koulutusakademioita ja niin edelleen eri jäsenalueilla. Ja näin eh, sitten nämä alueet eh, toimivat aktiivisena eh, loppaamalla, tekevät erilaisia asiakirjoja, järjestävät seminaareja ja niin edelleen. Eli toimintamme pohjautuu ja toimii käytännössä kaikkialla Euroopassa ja ERlle ominaista on se, että olemme ikään kuin läsnä kaikilla näillä sadoilla alueilla, jotka ovat jäsenalueitamme. Eli tässä hieman alustusta. Ja sitten kun tarkastellaan meille tärkeitä aihealueita, lähtisin liikkeelle siitä, minkälaisen Euroopan haluamme. Haluammeko sellaisen, jossa vain laaditaan säännöstä säännöksen perään, vai haluammeko sellaisen Euroopan, jota kansalaiset, alueet ja kaupungit voivat johtaa. Uskoisin, että tarvitsemme Eurooppaa, joka mahdollistaa kansalaisille sen, että voivat eh, kantaa itse vastuuta kysymyksistä ja kehittää omia alueitaan. Eri alueiden tilanteita voidaan verrata ikään kuin ilmakuvana ja jos eri alueita vertaa keskenään, niin tietää, että joidenkin alueiden tilannetta voi hyvinkin verrata keskenään, mutta ei aina. Ja joskus voi huomata, että eh, jotkut alueet kehittyvät nopeammin ja toiset jäävät sitten hieman jumittamaan paikalle. Eli voimme tehdä varsin paljon ja myöskin solidaarisuuden aspekti on tärkeää. On tärkeää saada myöskin tukea Euroopan toimielimiltä. Valitut poliitikot niin kuin sanoin, meillä on 33 maasta jäseniä, eli 33 eri e, aluehallintojärjestelmästä, mutta kun ihmiset saadaan yhteen, niin tällöin tarvitaan valittuja poliitikkoja. E, heillä on merkitystä, heidän on toimittava, jos haluavat tulla uudelleen valituiksi. Yleensä tähän on aikaa noin neljä vuotta, niin kuin on taas vaalien paikka. Ja tämä on tärkeä asia Eh, mahdollisuuksia eh, verrata kompetenssia tai resursseja, mutta he haluavat kuitenkin jollain tavalla erottautua ja siksi he toimivat. Ja tällä tavalla meilläkin on vahvat linkit parlamenttiin päin, Euroopan parlamenttiin ja sen jäseniin päin. Ja teemme taloustutkimuksen tässä eh, keväällä liittyen talouskriisiin ja tutkimuksen yhteydessä huomasimme, että 22 miljoonaa pk-yritystä on yhteisön alueella Euroopassa ja nämä edustavat 98 prosenttia kaikista Euroopan yhtiöistä ja kaksi kolmasosaa työpaikoista eh, on saatu näiden kautta. Tiedättekin varmasti nämä luvut, mutta halusin tässä vielä 2014. Ja kun nyt tarkastellaan talouskriisin tyyppistä tilannetta, niin on mietittävä, kuka voi olla yhteydessä näihin suuriin yritysmääriin, joita ehkä konkurssi uhkaa. Eli jos viidestä tai kymmenestäkin prosentista puhutaan, puhutaan kuitenkin valtavasta määrästä yrityksiä. Nämä työt hoidetaan nimenomaan aluetasolla. Aluekehitysvirastoja on lähes kaikissa maissa. Ja olen Subaniassa, Kroatiassa tutustunut erääseen mielenkiintoiseen hankkeeseen. Heillä on takuu mm, menettelyt PK-yrityksille ja se toimii siten, että että he katsovat, että ei ole varaa sille, että nämä pienyritykset menevät konkurssiin ja työttömyys kasvaa, siksi jonkinlainen ratkaisumalli tulee löytää ja niin he löysivätkin sen ja tämä on osoitus siitä, kuinka aktiivisena alueet toimivat myöskin kriisin voittamiseksi. Tämän lisäksi teimme tutkimuksen energiasta. Sponsorit, huomattavat sponsorit olivat tässä mukana ja lähes kaikki alueet, 91 prosenttia, eli melkein kaikki ovat sitä mieltä, että energia on yksi pääpainopiste alueesta tulevina 15 vuotena. Ja suurin osa alueista on jo nyt ottanut käyttöön ilmastonmuutostrategian. Vihreä ja vaihtoehtoinen energia ovat tärkeitä ja ne eivät ole tärkeitä vain ympäristön kannalta, vaan ne ovat nimenomaan aluekohtaisia ja jos alueet eh, lähtevät tälle tielle, niin tällä tavalla saadaan myöskin mm, aluetason taloutta kasvusuuntaan. Esimerkiksi jos aletaan tehdä yhteistyötä eri yhtiöiden kanssa, toimittajien kanssa, niin tästä sitten seuraa aina uusia yhteyksiä ja klustereita syntyy. Tämän lisäksi e, on varsin suuri kirjo sille, miten toimitaan, riippuen aina sitä, mistä maantieteellisestä alueesta on kyse. Ja on erittäin tärkeää luoda uusia työpaikkoja ja toimia innovatiivisesti. Belforissa viime vuoden torstaina perjantaina pidimme siellä yleiskokouksemme ja aiheena oli, kuinka innovoida ja vahvistaa Eurooppaa ja luoda uusia työpaikkoja eri. Eli juuri nämä kysymykset olivat esillä sen suhteen, mitä alueet ovat jo aikaan saaneet. On eh, General Electric niminen yhtiö, yhtiö esimerkiksi. Ja sen työntekijät tulivat vieraaksemme ja kysyivät, haluaisimmeko tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Näin järjestettiin heidän tuotantoyksikkönsä kanssa yleiskokous ja nostettiin tuolloin esille varsin konkreettisia kysymyksiä. Yhtiö on nimittäin huomannut sen, että aluetasolla tapahtuu paljon energiaan liittyviä päätöksiä. Eli eh, tämän yhtiön osalta eh, puhutaan 50-60 prosentista eh, tapauksia, joissa kuitenkin eh, mukautuspäätökset tehdään aluetasolla. Eli eh, oikeiden valtuuksien myötä aluetason merkitys voi vain korostua. Tämän lisäksi toteaisin hajautustutkimuksen, mainitsisin sen, jonka teimme liittyen taloudellisen kehityksen kyseessä oli melko pitkä kaksi vuotta kestänyt hanke. Tarkastelimme sitä, mistä on kyse hajautuksessa, mitkä indikaattorit siihen liittyvät ja ilman muuta eh, rahoituksellinen kehys on tässä tärkeä. Ja sitten analysoimme tilannetta, katsoimme onko hajautuksella vaikutusta talouden kasvuun ja lopputuloksena havaittiin, että kyllä tilastollisesti voidaan osoittaa, että näin on poliittisesti voisi sanoa, että jos on keskitetty valtio, niin se kyllä estää ihmisten ja valtion talouden kasvun. Ja asia on ollut esillä meillä eh, alueiden pääosaston edustajien kanssa ja monien asiantuntijoiden kanssa. Ja makrotalouden asiantuntijat olivat mukana, kun yksityiskohtaisesti näitä kysymyksiä käsittelimme. Ja Mm, kaikki olivat asiasta samaa mieltä ja totesivat, että nyt ensimmäistä kertaa tämän tyyppinen tutkimus tehtiin ja tutkimusmetodit katsottiin varsin päteviksi. Ja vielä eh, voisi todeta, että yhtenä tuloksena saatiin se, että alueet kehittyvät paremman innovaation osalta jos on olemassa yliopistokompetenssia ja tutkimuskapasiteettia alueella. Tutkimus ja yliopisto, jos maa hoitaa nämä keskitetysti, niin silloin vaikutukset ovat paljon pienemmät kuin jos järjestelmä on hajautettu, koska tällöin eh, on mahdollista paremmin, että yliopistot tekevät esimerkiksi yhtiöiden kanssa lähempää yhteistyötä aluetasolla. Ja vielä muutama aiheesimerkki siitä, mitä EAR tekee, jotta meillä jää vielä aikaa myöskin keskustelulle. Kohesiopolitiikka on asia, jota olemme kovastikin käsitelleet viime vuosina. Lähdimme liikkeelle kysymällä jäseniltä, mitä mieltä ne tästä ovat. Innovaatio ja taloudellinen kehitys ovat kysymyksiä, joita tarkastelemme jotta ymmärrämme, eh, mitä tapahtuu, kun ajatellaan tulevaa eh, Lissabonin strategiaa ja 2020 strategiaa. Ilmastonmuutos on ilman muuta esillä, eh, maaseudun kehitys, matkailu, aluetason terveydenhuollon kehittäminen ja rahoitus terveydenhoito eteläisessä ja itäisessä Euroopassa ja Pohjoismaissa on asia, joka maksetaan aluebudjettien kautta. En tiedä, onko tämä teille tiedossa Ranska, Belgia, Saksa, sitten niillä on vakuutuksensa, mutta pohjoisessa, etelässä ja idässä aluebudjettien kautta, alueellisten budjettien kautta terveydenhoitoasiat toteutetaan ainakin 50 prosenttisesti Ruotsissa jopa yli 90 prosenttisesti. No niin, eli siis aluet yleiseen terveydenhuollon eh, rahoittamisten ICT ja yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille, hätätilanteiden hoitaminen, kirjallisen asian hoitaminen ja sitten kulttuurikysymykset, eri kielten käyttö, eh, moninainen, eh, moninaiset mahdollisuudet. Koska katsotaan kulttuurikysymyksiä, niin ei voi tarkastella pelkästään sitä, kuinka tietyt insinöörit osaavat käyttää, käyttävän on laajemmin tätä asiaa tarkasteltava. Sitten nuorisopolitiikka, naisten rooli, nämä asiat ovat olleet esillä useaan otteeseen. Meillä on yleis joka otettiin esille viime vuoden loppupuolella, eli ensimmäinen eurooppalainen eh, nuorten verkosto. Otetaan nuorisoneuvostoista, nuorisoparlamenteista jäseniä yhteen. Haluamme, että he osallistuvat töihimme ihan niin kuin eh, muutkin eh, poliitikot osallistuvat omiin toimiinsa. Teemme hajautetusti siis yhteistyöstä myös UNDPn kanssa, varsinkin ilmasto- ja energiakysymysten osalta. Ja alueiden Eurooppa voi olla hyvä esimerkki maailmanlaajuisestikin tällaista alueiden yhteistyöstä. Ja on myös muita työtapoja, joilla toimimme. Teimme yleiskokouksessa päätöksen siitä, mitä odotamme uudelta komissiolta. Laadimme asiakirjan tähän liittyen. Eli huomioidaanko eurooppalainen kilpailu riittävän hyvin ja niin edelleen. Sitten kumppanuuskysymykset ja subsidiariteetti Euroopassa ovat tärkeitä aiheita. Eh, eli subsidiariteettiperiaatteen mukanaolo Lissabonin sopimuksessa sitten sitä kautta sen siirtäminen kansalaisille ja toimielimille. Ja jotta ymmärtäisitte paremmin, niin kaikkien näiden kohtien osalta meillä on integroitu eh, lähestymistapa, jota tarkastellaan eri kannalta. Joskus pidämme konferensseja, mutta joskus tällaista eh, mixture-tyyppiä tyyppistä, eli vertaisarviointeja, koulutustilaisuuksia ja kilpailujen järjestämiset. Eli kunkin kohdan osalta ei toimita siten, että silloin tällöin aina laaditaan paperi tai pidetään konferenssiaiheen tiimoilta vaan haluamme pitää huolen siitä, että aluetasolla todellakin ymmärretään, mitä nämä kysymykset ovat, ja aluetason poliitikot ja toimistot voivat hyödyntää esimerkinomaisesti näitä asioita, kun ne kehittelevät omia poliittisia toimijaan. Eli tässä muutamalla samalla sanalla siitä, mitä me aluetasolla teemme. Alueet siis tukevat toisiaan, niin kuin totesin, eli olipa kyse nyt vertaisarvioinnista tai koulutuksesta, niin teemme yhteistyötä alueellisten toimistojen kanssa, emme käytä konsultteja nämä aluetason edustajat ovat tottuneet tekemään yhteistyötä eh, poliitikkojen kanssa, ylipäätään hallinnon kanssa, ja näin ollen tilanne on ihan eri kuin jos käyttäisimme ulkopuolisia konsultteja. Nyt Lissabonin sopimuksen myötä myös Euroopan parlamentti voi vaikuttaa siihen, kuinka alueiden roolia voidaan vahvistaa. Jo tähän suuntaan on mentykin, mutta enemmänkin tulisi vielä tehdä tähän suuntaan. Ja nyt katsoisin, että on olemassa hyvä mahdollisuus sille, että alueiden valitut ö, poliitikot voidaan saada tähän kuvaan mukaan. Eurooppa on manner, joka kukoistaa eri kaupungeissaan ja eri alueillaan. Kaikkialla siis tähän ainakin pyrimme, eli haluamme saada todellakin yhteisen nimittäin toiminnallemme. Kiitos. Kiitoksia Klaus. Tunti on koko esitystä kohdalle varattu, mikä tarkoittaa, että puoli tuntia on vielä keskustelulle. Olen kiitollinen, että ette pelkästään esitellyt meille se, mitä teette, vaan mitä Euroopassa on meneillään alueellisella tasolla ja miten alueet. Ja kerrotte esimerkkejä siitä, miten alueet jo nyt vastaavat näihin päähaasteisiin, joita Euroopassa nyt on. Kolme kollegaa haluavat puhua. Muidenkin halukkaiden pitäisi nyt ilmoittautua. Herra Vlasak, ensimmäinen puhuja. I would like to thank you very much for... Haluaisin kiittää tästä alustuksesta kovasti. Ehkäpä tiedätte, että teemme hyvin läheistä yhteistyötä alueiden komitean kanssa ja me valiokuntana olemme tästä yhteistyötä vastuussa. Sen yksi kysymykseni on, jos te, te alueiden komitean kanssa myös te yhteistyötä, esimerkiksi Euroopan kuntien neuvoston kanssa ja paikallisviranomaisten kongressin kanssa Euroopassa, Euroopan neuvoston puitteissa. Mielestäni tärkeää yhteistyössä ovat kehityksen liikkeelle panevat voimat ja suuret alueet alueellanne. Miten suurien kaupunkien kanssa teette yhteistyötä? Kiitoksia. Seuraavaksi herra Tremopoulos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, όντως Kiitoksia puheenjohtaja. Mielenkiintoinen puheenvuoro, tämä alustuspuheenvuoro. Haluaisin sisällöllisesti kommentoida vielä muutamaa seikkaa liittyen näihin toimiin, jotka halutaan täytäntöönpanna ja varsinkin EUn toimiin. Jo nyt käydään keskustelua siitä, että kohesiopolitiikka kansallistettaisiin. Kysyisin, oletteko te käsitelleet tätä kysymystä ja mitä mieltä olette ehdotuksesta? Thank you, Madame Husmanova. Kiitoksia sitten, Rova Husmanova. Благодаря и аз ще говоря на, на български язик. Благодаря ви за м, това експозе, което, което направихте и за информацията, която... За мен лично като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 за да, за да предам а, тази информация и на... Teen siis kaikkeni, jotta voisin välittää nämä tiedot alue- ja paikallisviranomaisten edustajille Bulgariaan. Различни видове политики. Говорихте за това, че работите... Puhuitte eri politiikan aloista Täällä on tulkkauksessa edelleen ongelmia. Niin, puhuitte kohesiopolitiikasta, jota toteutette ja se on osa teidän työtänne. Tiedämme, että Euroopan unioni on perustettu solidaarisuuden periaatteelle niin minä henkilökohtaisesti haluaisin tietää, suunnitteletteko tai näettekö jotakin no, erityistoimia uusien jäsenvaltioiden hyväksi? Mehän kaikki tiedämme, että alueet poikkeavat toisistaan, niiden välillä on suuria eroja. Osa alikehittyneistä alueista löytyy omasta maasta, niin siksi haluaisin tietää, onko näkymissä politiikkaa, joka keskittyisi näihin uusiin jäsenvaltioihin. Haluaisin myöskin tuntea kumppaninne. Ovatko ne viranomaisia, hallituksia? Kuinka järjestätte nämä kumppanuussuhteet ja aiotteko tiivistää kumppanuuksia uusien jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa? Mm-hmm. Thank you very much. I would like now... Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää Klausia vastaan Kiitoksia herra Vlasakille. Emme pelkästään tee yhteistyötä talouden komitean kanssa, vaan itse asiassa sitä ei olisi ilman EAR olemassa. Se oli meidän ensimmäinen lobbaustoiminto sen puolesta puhua. Ja tietysti meillä on arkipäivän normaalit suhteet siihen. Sama koskee paikallisviranomaisten kongressia Euroopassa. Se, miten se on organisoitu, sekin on, siitä meitä kiittäminen on esipuheessa on mainittu EAR esimerkiksi sen perusteella. No, on suuri ero näiden kahden välillä. Ne vaan tavan elimen toinen Euroopan neuvostolle, toisen Euroopan to, toimielimen ja meidän organisaatioiden välillä. Meillä ja asuvat itse ovat jäseniä. Ja he lähettävät ihmiset, eri poliitikot tekemään sitä, mitä teemme. Ja tällä tavalla voimme antaa palautetta takaisin kaikille alueille Euroopassa. Nämä kaksi muuta organisaatiota, neuvontavaa elintä, siellä on edustajat, pieni ryhmä edustajia, jotka kaikkia paikallisia provinssien departamentit ja niin edelleen viranomaisia maassa. Joten se on ihan eri juttu. Sen vuoksi Madrid ei ole yhdensuuntainen tie, vaan yhteistyöverkosto miten kaupungin kanssa teemme yhteistyötä. Kaupungit ovat myös osa toimintaamme, mutta enemmän Eurositien kanssa teemme työtä, joka on siis suurten kaupunkien verkosto Euroopassa enemmänkin. Joskus saattaa olla tilanteet, joilla on jostakin eri mielipiteitä, mutta periaatteessa samaan suuntaan mennään enemmän tai vähemmän. Ja tilanne heidän sihteerinsä ja meidän kanssa on se, että meillä on intressi tehdä yhteistyötä. Ja niin teemmekin. Me keskustelemme, meillä on yhteisiä kantoja ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Se on ihan normaalia. Sitten edustaja Trimo Puulos, uudelleen kansallistaminen. Hieno kysymys. Kiitoksia, olemme tietysti täysin sitä vastaan. Avoimen kirjeen lähetimme herra Baroselle muutama viikko sitten tästä niin kutsutusta non-paperista – josta kaikki puhuvat, vaikka se ei mukaan ole olemassa. Myöskin Eurocities tuli siihen mukaan. Ja siitä oli, meillä oli yhteinen kanta. Sanoimme, että tätä me emme todellakaan halua. Lissabonin sopimuksen yhteydessä, joka juuri mainittiin, jossa subsidiariteetti on 16 kertaa mainittu. Ja siellä on ihan selvää, että paikallisille, viranomaisille on siellä rooli ja se täytyy ottaa vakavammin. Ja nyt puhutaan ollen kansallistamisesta. Ja muun tiedon perusteella, jos katsoo hajauttamis- ja talouskasvututkimuksesta, miten voi puhua uudelleen kansallistamisesta aluepolitiikassa sen jälkeen. Sitten mennään takaisin niin kutsuttu Lissabonin agendaan vuodelta 2000. Muistatteko? Ensi vuonna olemme kukoistuvin talous maailmassa, mikäli jotain sellaista, joka Brysselissä joidenkin henkilöiden ja kansallishallitusten kanssa sovittiin, mutta onnettiin puhua ihmisille, jotka politiikan to- olisivat toteuttaneet. Joten hyvin ongelmallista mielestäni uudelleen kansallistaminen on. Olen tietoinen siitä, että monissa maissa, erityisesti Itä-Euroopan maissa, on järjestelmiä, jotka ovat keskitetympiä, mutta se, mitä yritetään tehdä, on se, että koko ajan yrimme argumentoida, että alueella antakaa enemmän toimivaltuuksia, että he voivat myös rahojaan hoitaa paremmin. katsotaan Ranskaa, me, meillä on Strasbourgissa toimipaikka, Elsas on ainut alue, joka suoraan pilottiprojektina hoitaa EU-rahoja, määrärahoja, 100 prosenttia he käyttävät rahoista ja lopussa maassa niitä ei halua huonosti, mutta tietty osa rahoista menee takaisin, kun niitä ei pystytä käyttämään. Tämä on määrärahojen keskitetyn hoidon seurauksia. Sitten oli Rova Minovan kysymys kohesiopolitiikasta. Se on myös ohjesäännössämme, että me haluamme luoda solidaarisuutta valuiden välillä, eikä ole epäilystä siitä, että mikä tukisi kohesiopolitiikkaa erityisesti köyhille alueille, erityisesti Itä-Euroopassa. Se, mitä pyydämme kuitenkin tai kysymme, onko ole politiikka, politiikkaa kaikille alueille, koska rikkaidenkin maissa on alueita, joihin täytyy puuttua joillekin alueille. Jos puhutaan kilpailukyvystä, niin tässä on myös järkeä. Mutta kohesiopolitiikassa, että mikä sitä tukisi, että sillä tuetaan köyhiä alueita siitä Euroopasta. Me jäsenemme ovat aluehallituksia, siis tämän toisen tason hallituksia maassa. Näiden ihmisten kanssa teemme yhteistyötä. Niiden kansallisten hallitusten kanssa, no se riippuu tilanteesta. Toivottavasti tämä riittää vastaukseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Lambert. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Puhuit innokkaasti energiasta, ilmastosta ja niin edelleen, mutta jos tarkastelee lähemmin sitä, kuinka aluerahoja käytetään vuosina 2026 noin 5 prosenttia, nyt vain 14 prosentista on kyse ja kysyisin, mitä mieltä olette tästä kehityksestä. Ja voin yhdistää Varkarin mietinnön tähän kysymykseen, jos sanotaan, että mennään takaisin perusperiaatteisiin kohesiopolitiikkaan liittyen, eli kysymyksiin, jotka on välttämättä hoidettava. Ja hän hieman nosti esiin myöskin äh, kysymystä siitä, kuinka rahoitus tulisi keskittää mieluummin sektorikohtaisesti, e, eri, eli tietyt äh, kohteet saisivat suuremmat rahoituserät. Tämä olisi negatiivista, jos ajatellaan eh, integroitua lähestymistapaa aluerahaston osalta. Oletteko sitä mieltä, että rahoitusvälineet tulisi modernisoida, jotta saataisiin kohdennetumpia eh, rahoituksia, eli näin eh, sellainen lähestymistapa olisi mahdollinen, vai tuleeko meidän muuttaa integroitua lähestymistapaa? Ja on oikein hienoa, että olette täällä ylipäätään. On oikein hyvä, että puheenjohtaja kutsuu järjestöjen edustajia kokouksimme. Ja kysyisin, voitteko te seurata, mitä täällä tapahtuu, esimerkiksi minkälaisia mietintöjä me laadimme, ja kommentoitteko koskaan sitä, mitä tämä talo on aikaansaanut? Kiitoksia. Ja, danke schön. Kiitos. Voin jatkaa äskeisestä kysymyksestä. Tässä on nyt paljon kommentoitu sitä, mitä alueet aikaan saavat, mutta kuitenkin eh, eh, eh, tässä lainsäädäntöhankkeet tulevat kuvan mukaan, Lissabonin sopimuksen mukaan aina vain enemmän. Eli aluekehityksen valiokunta olemme me ja me ikään kuin edustamme näin ollen alueiden kehitystä Euroopassa. Ja kysyisinkin, mitä te meiltä erityisesti toivoisitte tältä valiokunnaltamme siis tulevina kuukausina, kuinka ajattelisitte parhaalla mahdollisella tavalla eh, meidän voivan toimia näissä kysymyksissä. Eli tämä nyt ensimmäinen kysymys ja sitten kysymys numero kaksi. Jos tarkastelee komission esityksiä tai palkan mietintöä, niin näyttää siltä, että rakennepolitiikka tulevaisuudessa asetettaisiin ympäristön, demografisen kehityksen ja sosiaalisten kysymysten alle. Näin ehkä voisi yksinkertaisesti sanoa, mutta entäpä sitten kilpailukykyisyys, infrastruktuuri, taloudellinen kehitys, kuinka te, miten te näkisitte tilanteen? Mr. Olejniczak, please. Herra Olejniczak sitten. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minullakin on useita kysymyksiä monista asioista, joista puhuitte, liittyvät tieteeseen, hajauttamiseen, niin niiden kanssa olen samaa mieltä. Mutta kuten eh, edelliset kollegat jo puhuivat, niin haluaisin kysyä konkretiasta. Puhutte odotuksista siihen, että alueella pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia. Ymmärrän enemmän toimivaltuuksia kuin nyt on tietyissä jäsenvaltioissa. Kysymys on siis, että mitä, minkälaisia odotuksia tässä on? Miten konkreettisessa mielessä, mitä konkreettisia tehtäviä alueet haluaisivat välittömästi ottaa jäsenvaltiossa itselleen? Ensimmäinen kysymys tässä. Toinen kysymys, mikä suhde teillä on politiikkaan, jota Euroopan unionissa aloitetaan harjoittaa? mutta eli makroalueisiin liittyvä politiikka. Tällä hetkellä Itämeren strategia toimii. Kysymys on myös Euroopan parlamentin edessä se, että millä tavalla tätä makroalueiden politiikkaa pitäisi kehittää. Mikä suhde teillä tähän asiaan on? Thank you. Kiitoksia. Maybe to answer to Mr. Pieper. Sorry for... Niin. Vastaan tässä herra Piperille ensiksi. Nostitte esiin tärkeän asian, eli mitä me toivoisimme teiltä. Hyvä kysymys ja tärkeä asia. Haluamme tehdä kanssanne yhteistyötä tulevan kohdallisen osalta. Ja haluamme käsitellä näkemyksiänne myöskin, mitä tulee 2020 tulevaan strategian Lissabonin osalta ja budjettikysymykset, miltä budjetin tulisi näyttää, niin kutsuttu epävirallinen asiakirja oli meille melkolainen shokki. Jos siihen tutustuu, niin melkein saa sydänkohtauksen ja meidän on taisteltava tämän tyyppistä kehitystä vastaan. Voimme olla kumppanimme valiokuntanne kanssa tässä asiassa ainakin. Ja sitten kilpailukykyisyys, kyllä, on tärkeää, että kilpailukykyisyys säilyy myös tulevassa aluepolitiikassa. Ei voida puhua pelkästään ympäristökysymyksistä ja muista Kööpenhaminan kysymyksistä ja jättää sitten kokonaan syrjään joitain muita tärkeitä kysymyksiä, kuten esimerkiksi kilpailukykyisyyttä. Ja sitten energiakysymys, käyttämättä jääneet varat, niin tutkimuksemme kyllä osoitti, että tähän liittyviä ongelmia ilmenee. Alueet eivät olleet hyödyntäneet olemassa olevia unionin varoja tiettyihin energiapoliittisiin hankkeisiin. Ja miksi näin? Ei siksi, etteikö energian saralla toimittaisi. Kyllä, alueet ovat aktiivisia. Tiedon puute on ongelma jos ohjelmia on valtavat määrät ja niitä sitten eh, eri pääosastot hoitelevat ja eh, eri ohjeet ja suuntaviivat koskevat näihin. Ja sitten kun ajatellaan aluetason kannalta tätä asiaa, niin kenelläpä siellä voisi olla yleiskuva näin monimutkaisista eh, tukiviidakoista ja siksi monien ongelmien oli hankala saada käyttöönsä ja osata hyödyntää mahdollisia tukivaroja, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö aluetasolla investoitaisi energiaan. Tietysti eh, esimerkiksi Englannissa, jossa alueet eivät ole kovin vahvoja, niin ne tekevät omaa toimintansa varten ja omia rakennuksia varten olevaa energiapolitiikkaa. Myöskin koulutustapahtumia järjestetään, halutaan saada ihmiset ymmärtämään, mitä energia on, kuinka on mahdollista toimia siten, että kestävä kehitys ja energiansäästöt mahdollistuvat. Eli heillä ei ole omia varoja kuitenkaan. Mutta sitten jos tarkastellaan Valencian tyyppistä aluetta esimerkiksi, niin siellä edetään eh, kovasti. Eh, energiapaketeissa on jo miljardin eh, verran varoja ja on tarkasteltu sitä, kuinka nämä varat jaetaan. On siis muitakin alueita, joilla erilaisia tukiohjelmia on olemassa. Annetaan esimerkiksi helppoja, melko lailla hyväehtoisia luottoja erilaisiin energiainvestointeihin ja niin edelleen. Eli e, näin voivat tehdä tahot, joilla on e, paljon varoja käytössä, mutta myös ne tahot, joilla varoja ei ole kovinkaan paljon, tekevät ilman muuta parhaansa ja saavat aikaan jotain myöskin. Sitten makrotalous lähestymistapa, joka tässä asiantuntijoiden paperissa myöskin esiin nousee. Katsoisin, että on väärin tällä tavalla jakaa suuret summat rahaa EU-sta vähän jokaiseen kohteeseen. Ei. Halutaan saada aikaan tuloksia, halutaan jakaa varat järkevästi. On katsottava sitten myöskin, kuinka tulokset käytännössä hoituvat. Eli ei riitä, jos esimerkiksi yhtiön tavoitus on myydä 50 miljardilla autoja tulevana vuonna vuonna. No, mutta jos sitten myyjät puuttuvat, niin ei varmaan kauppojakaan synny. Eli on puhuttava aluetason ongelmista ihan konkreettisesti, enkä tässä nyt viittaa pelkästään aluetason poliitikkoihin, vaan ylipäätään eri sidosryhmiin. Eli ei oikein homma hoidu, jos annetaan suuri könttäsumma rahaa jonnekin ja sitten katsotaan, miten käy. Ei, vaan on eh, tärkeää, että tehdään selkeät suunnitelmat varojen käytöstä ensin. Ja sitten tämä integroidun lähestymistavan muuttaminen, ei me emme tähän usko. Ja kysyttiin, tiedättekö, eh, mitä täällä tehdään. Kyllä, me seuraamme varsin tarkkaan sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten täältä tuli vielä yksi kysymys eli eh, minkälaisia lisävaltuuksia alueelle. No tämä on herkkä kysymys. Me uskomme toissijaisuusperiaatteen toteutumiseen ja hajautusperiaatteeseen, mutta emme voi kuitenkaan mennä maille sanomaan, kuinka niiden tulee aluetason <clears throat> toiminta hoitaa, näin emme voi mennä sanomaan. Mutta jos katsotaan olemassa olevia tutkimuksia esimerkiksi OECDltä, niin sanotaan, että alueilla on tärkeä merkitys talouden kehitykseen. Jos näitä tutkimuksia tarkastelee ja sitä, miten EU toteuttaa aluepolitiikkaansa, niin varsin nopeasti huomaa, eh, mitkä ovat niitä aihealueita, joissa tarvittaisiin valtuuksia nimenomaan aluetasolla. Ja sitten lähestymistapamme makroalueisiin asenteemme. No niin, me olemme pyrkineet puhumaan sen puolesta, että aluepolitiikkojen tulee voida olla sellaista, että heidän tulee voida päätöksiä tehdä. Kansalaiset ovat heidät valinneet ja toivovat näin muutoksia arkielämäänsä, mutta sitten jos ma- makroalueesta ruvetaan puhumaan alueita yhdistämään ja sitten tällä tasolla tehdään päätöksiä, esimerkiksi jos Itämeren alueesta puhutaan, niin jos ollaan näihin poliitikkoihin yhteydessä, niin he ovat sitä mieltä, että he tekevät ratkaisuja kyllä, mutta me keskustelimme kokouksessamme eh, Skandinavian edustajien kanssa asiasta ja heillä ei ollut mitään tietoa tällaista Itämeren yhteistyöstä, eli en tiedä voidaanko tällöin puhua kunnollisesta aluepolitiikasta. Eli eh, päätökset eh, on ikään kuin siirretty jollekin tahoille, muille kuin poliitikoille, aluetason poliitikoille ja tällöin kukaan ei enää tiedä, kuka asioita hoitaa. Ja jos kansalainen ei tiedä, kuka asioita hoitaa, niin ei kansalainen oikein muuta voi olla kuin vihainen kehityksestä. Ja hänelle tulee vaikutelma, ettei asioiden kulkuun voi vaikuttaa. Mutta jos on, on käytännön ongelmia kotiympäristössä esimerkiksi, että katuja ei pidetä puhtaana, niin yleensä silloin tietää kyllä, kenelle voi valituksen esittää, mutta jos tehtävät ja toimivaltuudet on hajautettu epämääräisille tahoille, niin se on kansalaisten kannalta hankalaa. Eli tämä on makroalueiden ongelma. Ja jos johonkin hankkeeseen ryhdytään, niin hankkeet on sitten myös saatettava päätökseen. Nyt jäsenmaita on 27 ja kysymys kuuluu, haluammeko, että se koostuu kymmenestä makroalueesta. sellaiseenko Euroopan unionin haluamme mennä? Tällöinhän ei enää voida puhua tietenkään makroalueista, vaan makrovaltioista. Makroalue on hieman hankala sana koska tässä puhutaan jo sitten eri hallitusten välistä yhteistyötä. Eli meillä olisi Itämeren alue, sitten meillä olisi Mustameren alue, olisi Tonavan alue ja eh, Välimeren alue, ja nämä hoitelisivat omia hommiaan ja unohtaisivat kokonaan toisensa. Olisiko tällainen kehitys toivottavaa? haluavatkohan ihmiset tällaista yhteistyötä ja eloa? Enpä oikein usko. Toider. Kiitoksia sitten Mikael Toider. Kiitoksia. Herra Klip, pääsihteeri Euroopan tasolla. Meillä on myös oikeusinstituutti luotu, joka koskee alueyhteistyötä. Se oli myös alueiden toivomus, että juuri rajat ylittävissä yhteenliittymissä voidaan organisoida niitä. Tästä olisi kysymys, että miten liitossa tämä nähdään. Riittääkö se vai haluatteko euroalueelle vielä lisää? Vai onko teillä keskusteluja rajat ylittävästä yhteistyöstä siellä, missä on se EUn ulkoraja? Sehän on hyvin vaikea kysymys meille, koska valtiollisoikeudellisia kysymyksiä ja muitakin tulee siihen kuvaan mukaan sitten. Bradburn. Kiitoksia. Niin, Bradburn. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymys, ennen kuin kommentoin sitä, mitä ovat puhuneet puhujat. ER, siis toisen tason hallinnon tasoa käsittelee, miten UKossa se toimii. Meillä ei ole aluehallinnon järjestelmää. Meillä on tietysti Skotlannin, Pohjois-Irlannin ja Walesin parlamentit, mutta paikallishallinto muuten perustuu, joten miten teille tunnustatteko, paikallis, miten paikallisviranomaiset siellä tunnustatte vastineena näille tälle toiselle tasolle? Tämä olisi kysymys sitten kommentti Olen iloinen, että vastasitte siihen myös äsken, kun sanoitte, että se puolue Joo, minä kun haluan poistaa alueet UKssa siinä mielessä, että ne, siinä muodossa kun ne hallinnollisesti ovat hyvin epätehokkaasti olemassa, ja sitten paikallisviranomaisiin äh, vielä siirretään valtaa, missä se on asianmukaista. Olen iloinen, että, että yrittänyt, äh, että enemmän keskushallinnota alueelle se, siitä, että puhunut, se olisi äh, huolestuttanut minua. No toinen kommentti, lyhyesti aluepolitiikka EU-tasolla ja rahoitus on jotain sellaista, jonka otitte esille, jossa pilottiprojekteja ja kokeiluja on Strasbourgin alueella, jossa alueet itse käyttävät suoraan rahat, EU-sta tulevat määrärahat. Olisi mielenkiintoista kuulla, miten se toimii tai miten se voisi toimia käsitteenä järjestelmänä paikallisviranomaisten tuossa, koska UK meillä on virastoja, jotka aluerahastoja hoitavat ja sotkevat asiat ylipäätänsä täysin. Aiheuttavat ongelmia paikallisviranomaisille siinä, miten ne näitä projekteja hoitavat. Joten tässä mielessä mielelläni kuulisin teiltä, että mitä ajattelette, mikä voisi olla asianmukaisin tapa eteenpäin mennä, kun otetaan huomioon ehkä, että meillä ei ole uudelleen kansallistamista, en tiedä tapahtuuko se vai ei, mutta mitä se käy, niin määrärahoja on eri jäsenvaltioiden käytössä ja mielelläni kuulisin, miten sitten että hyvin paikallisella tasolla hallinnoidaan näitä varoja mieluummin kuin alueellisella tasolla. Kiitoksia. Slastra. Kiitoksia sitten, herra Kortis Lastra. Eh, gracias, presidenta. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi lyhyttä kysymystä. Euroopan alueiden liiton edustajalle Ensinnäkin työstä, joka koskee hallittavuutta. Se on tälle valiokunnalle tärkeä asia. Haluaisin tietää, millaista työtä teette tällä alalla. Se olisi meille tärkeää. Ja toisekseen, minkälaiset suorat yhteydet teillä on kansalaisyhteiskuntaan? Kuinka te olette yhteyksessä ja, ja saatte sieltä vaikutteita? Okay, thank you. Um, on the EGTC, the European Grouping on Terrorism. EGTS, eli eurooppalainen yhteistyöryhmä, alueyhteistyön väline, se on asia, jota olemme työstäneet ja kannustaneet alun alkaen jo parlamentista oli mm, esittelijä, kun kuulemistilaisuus järjestettiin ja me Äänestimme esityksen puolesta ja tämän käytännön toteuttaminen on vienyt oman aikansa, mutta nyt tästä on jo esimerkki. Esimerkiksi Pyreneillä eh, on eh, ollut mahdollista eh, perustaa tällainen ETGC, e jossa on huomioitu alueen erityispiirteet ja olosuhteet, ja muitakin esimerkkejä on. Eli kannatamme, mutta miten sitten euroalueen osalta kannattamme jatkokehitystä? Ehkä kyllä, mutta lopullista kantaa meillä ei vielä ole. Tämä riippuu myös siitä, että haluamme ensin nähdä tuloksia siitä, kuinka tämä on muualla toiminut ja toteutunut. Ja sitten mitä tulee yhteisön ulkorajoihin, haluaisin nyt varmistaa sen, että, että se lainsäädännössä on kohta, jossa todetaan, että unionin ulkopuoliset alueet voivat tehdä sopimuksen EUn kanssa, jotta niiden alueet voivat myöskin osallistua. Ja tästä me pidimme erityisesti kiinni, koska halusimme avata tämän mahdollisuuden myös muille kuin unionin jäsenmaille ja alueille. Sitten kun tarkastellaan UK-tilannetta, no niin, tämä on varsin sitten brittiläistä keskustelua Ehkä pitäisi melkein saada tuoppi käteen tai ehkä pitäisi tarkemminkin tätä tarkastella. Olette ihan oikeassa kyllä, sikäli että teillä on Walesin ja Skotlannin nämä alueet, mutta meillä ei ole äh, Walesia jäsenenä eikä Pohjois-Irlantia, vaan ainoastaan Englannin alueet. Ja jos nyt käännyn jäsentemme puoleen ja kysyn heiltä, voisitteko kertoa, miten on äh, koostunut laillisesti ja oikeudellisesti yhdistynyt kuningaskunta, niin äh, kukaanpa ei oikein osaa tähän vastausta antaa. Se on varsin monimutkainen asia. En oikein ole varma, mitä äsken totesitte alueesta. Me kyllä mielellämme annamme lisävaltuuksia alueille alueelle, mutta aluehallinto on kuitenkin maan sisällä toisen tason ja Tiedän, että tilanne on erilainen kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa on näitä anonyymejä byrokraattisia aluetason hallintoja, joista kukaan ei oikein tiedä, kuka mistäkin vastaa. Eli nimenomaan tällaista hallintotapaa emme haluaisi varojen hallinnointi sitten. Alsasin alueen nostin esimerkinomaisesti esille. Se on Ranskan ainoa esimerkki, mutta monissa maissa alueet hallinnoivat EU-rahoitusta ja tukia. Usein tämä toimii hyvin, joskus törmätään hankaluuksiin. Mutta jos katsotaan sitten maita, joissa keskitetysti EU-rahoitus hallinnoidaan, niin yhtä lailla tällöinkin saattaa ongelmia syntyä Eli jos kansallistason hallitukset eh, hoitavat asiaa, niin ongelmia syntyy eh, ja tällöin sitten puhutaan suuremmista summista ja suuremmista ihmismääristä, eh, niin näin ollen ongelmatkin tuplaantuvat ja moninkertaistuvat verrattuna siihen, jos paikallistason hallinnointiin liittyen tapahtuu jotain hankaluutta tai ongelmaa. Meillä on monen tason hallinnoinnista laadittu asiakirja. Asia oli esillä yleiskokouksessamme. Haluaisimme kyllä tämän tyyppistä yhteistyötä eh, kansallisten hallitusten aluetason hallinnon ja sitten Euroopan instituutioiden välillä. Kansalaisyhteiskunta, hyvä kommentti ja mielenkiintoista tässä on se, että kun tarkastellaan mitä tapahtuu aluetasolla, tasolla Euroopassa. Kun katsotaan, miten aluetason poliitikot toimivat, esimerkiksi omassa järjestelmässä meillä ei ole poliittisia ryhmiä eikä kansallisia ryhmiä. Varsin usein on mahdollista käydä avointa keskustelua poliitikkojen kanssa. Yhden maan saman puolueen poliitikot voivat näin varsin pragmaattisesti asioita lähestyä. Eli kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu mielenkiintoisia asioita. On selvää, että haluamme konkreettisesti tehdä yhteistyötä varsinkin etsk eh, e päin ja varsin usein kutsumme eri järjestöjä tapaamisiin, esimerkiksi eh, eh, nuorisoyhteistyökysymyksiä käsittelemään tai energiakysymyksiä, eli olemme yhteydessä kansalaisyhteiskunnan eri tahoihin monesti se, mitä nämä organisaatiot tekevät ja mitä tapahtuu aluetasolla, liittyvät lähes toisiinsa. Ja tällä tavalla on mahdollista saada hyviä ajatuksia siitä, miten aluetason politiikkaa voi ja kannattaa toteuttaa. Ja sitten kansalaisfoorumi, se on järjestetty ja se on nimenomaan tärkeä alueille, kansalaisille ja, ja sitten aluetason edustajille. Siksi ne... ongelma, kun kolme puheenvuoropyyntöä vielä on. Tässä mennään jo esityksessä toisten kohtien ajalle. Yritetään ehkä muita kohtia sitten huomenna tänään lyhentää, että saadaan nämä kuusi henkilöä esittämään puheenvuoropyyntöä, jos teille sopii. Mä haluaisin pyytää, että hyvin lyhyesti. Ja että lyhy- vieraskin lyhyesti vastaisi niin ei tule kovin pitkää myöhästymistä. Indeed, Miss Chairwoman. Kiitoksia todellakin, puheenjohtaja. Pidän hyvänä kantaanne tähän non-paperiin, esimerkiksi asiakirjaan, jota komissiosta on lähetetty ilmeistä syistä. Ensimmäinen kysymys. Mikä on lähestymistapanne kansainpolitiikan tulevaisuudesta, jotenkin suuntaviivoja edes? Ja siihen liittyen, oletteko valmis tekemään lähettä yhteistyötä kohesiopolitiikan työryhmän kanssa, joka perustetaan tässä valiokunnassa nyt aika pian. Toinen kysymys. Mikä vaikutus pitäisi kohesiopolitiikalla olla uusissa rahoituspuitteissa, budjettirajoitusten puitteissa, koska molemmat on talouskriisi ja rahoituspuitteiden tulevaisuus. Ja sitten lopuksi haluan ilmaista valmiuteni alueellista luottuvuutta parantamaan, koska kaksi asiaa. Alueiden välinen koordinaatio. Ilman alueellista koordinaatiota ei mitään voi saada aikaan, näin näkee minun maassani. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos. No niin, mahdollisimman lyhyesti itävaltalaisena haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Onko jo oltu yhteydessä hänen eh, tulevaan komissaarimme? Jos niin, minkä sisältöistä keskustelu oli ja mitä eh, odotuksia teillä ylipäätään on eh, uudelle komissaarille? Manis, please. Thank you. Oh, perhaps one. Yksi ehkä kipeä kysymys. Jos katsotaan rahoja, 2 prosenttia vain menee alueyhteistyöhön koko alu- rahasta. Nyt ymmärsittekö? 2 prosenttia. 2,20. 7,7 miljardia 2007-2013. Jos aiempia rahoituspuitteita katsotaan, näkymiä katsotaan, niin alueelliset yhteistyöprojektit siis monet maat siellä tapahtuvat. Jotain 91 prosenttia siinä on taso. Ainakin 4 prosenttia ei ole toteutettu. Se on parempi kuin joskin muissa maissa, mutta ei 95. Ei uusista näkymistä ole infoa, mutta kun tarkastettiin valvonta- ja hallintajärjestelmiä, alueprojekteissa myös sellaista viidestä eh, eh, ei hyväksytä ohjelmaa, mutta 25 on alueellisia, alueellisia. Miten voimme tehdä yhteistyötä teidän ja meidän puoleltamme, jotta voimme parantaa tätä 2 prosenttia rahasta, mutta aivan hyvin arha, arka, koska monet maat osallistuvat näihin. Ja tässä kansalliset kohesioprojektit koskien sosiaaliset kohesiorahat jäävät jälkeen. Oletteko samaa mieltä vai ei? Teidän tietoinen mukaan. Five minutes, Klaus, for to respond. Klaus, viisi minuuttia. Um, now future... Niin tuleva kohesiopolitiikka kantamme on hyväksytty siis tämän kysymyksen. Tämä asiakirja aiheesta on olemassa, institutionaaliset puitteet ja niin edelleen. En nyt lue tässä koko asiakirjaa, mutta yleiskokouksessa viime viikolla asiakirja hyväksyttiin. Asiaa kehiteltiin eri keskustelujen pohjalta. Ja on selvää, että haluamme niin hyvin kuin mahdollista tehdä yhteistyötä sitten budjettirajoitukset kyllä näitä on, mutta yksi erittäin tärkeä asia, jos halutaan päästä talouskriisistä ulos, olisi antaa alueelle mahdollisuus tehdä kunnolla omaa aluepolitiikkaansa. Tämä on ymmärrettävä. Tietysti ilmankin sitä voidaan elää, mutta mistä sitten saadaan talouskasvua? Kuka eh, puhaltaa innovatiivisuuden suuntaan ja niin edelleen? kun talouskriisiin liittyvä tutkimus tehtiin, niin nimenomaan varsin innovatiiviset yritykset, jotka olivat valmiit muutoksiin ja reagoivat kilpailukyvyn haasteisiin, eh, näihin kriisi ei ole kohdistunut niin raskaasti kuin muihin. Ja sitten uusi komissaari, niin Perjantaina lehdistötilaisuuden kesken ollen kuulin asian ja melkein pongahdin pystyn palliltani, koska hänellä on todellakin alueellista taustaa ja ehkä hän näkee asiat hieman toisin. Jo meillä on myöskin kaikkien Itävallan alueiden jäsenten edustus ja olen ollut näihin jo yhteydessä. Ja kysyitte, mitä odottaisimme häneltä. No, vastaus on, että melko lailla, varmaan enemmänkin kuin mitä hän tehdä voi. Eli haluamme jatkaa kyllä siltä pohjalta, mitä Danuta Hybner jo teki. Hän on tehnyt varsin hyvää työtä alueiden eteen. Ja tätä toivomme jatkossakin ilman muuta. Sitten territoriaalisesta ja alueiden välisestä yhteistyöstä. Totta on, kyseessä on vain pieni rahasumma ja lisän enemmän tarvittaisiin jatkossa, mutta ehkä lähestymistapa tulisi myös hieman muuttaa. Euroopassa aina puhutaan eh, monimuotoisuuden eh, rikkaudessa, eri kulttuurien rikkaudesta, että tämä olisi suuri eh, rikkaus myös tulevaisuudessa, mutta sitten kun halutaan ihmiset saada keskustelemaan ja puhumaan yhdessä, niin tilanne on hankala ja alueyhteistyö sitten tarjoaa mahdollisuuden tämän tyyppisen yhteistyön vahvistamiselle, mutta riittääkö tämä, riittääkö kokemusten vaihto, olisiko hyvä ryhtyä hankkeisiin eri alueiden välillä tietyn aiheen osalta ja näin voitaisiin hyödyntää varoja, mutta valitettavasti varat ovat varsin rajalliset ja tätä asiaa on tarkasteltava tulevaisuudessa lähemmin kun poliitikot tapaavat eh, puolueesta riippumatta toisensa, niin tällöin ovat valmiit eh, keskustelemaan asioista ja keskustella myös kotopuolessa sitten kysymyksistä. He huomaavat, että näkemyseroja on eri maiden edustajien välillä ja tällöin asioista ei kuitenkaan kiistellä, vaan eh, poliitikot ovat kiinnostuneita tietämään, miksi jonkun toisen maan edustaja, alueen edustaja er-, ajaa erilaisia näkökulmia ja kun asioista keskustellaan, niin selviääkin myöskin, että taustat ovat erilaiset tilastollisestikin tarkastellen ja e, eri alueilla on erilaiset taustat. E, jollain alueella esimerkiksi on tietoa asioista jo enemmän kuin toisella. Ja näinkin aluetason yhteistyö olisi varsin tärkeää. Voitaisiin löytää paremmat ratkaisut aluetason mm, toimiin. Ja hieman kritiikkiä, jos itselleni ja omalle järjestelmälle Keskustelemme esittäisin, niin on ollut jo varsin kauan olemassa. Eh, netistä löytyy eh, tiedote muun muassa, mutta emme ole onnistuneet siinä, että viimeisin tieto olisi saatu tähän ja sitten eh, tämän tiedon eteenpäin jakaminen on ollut myöskin ongelmallinen asia. Ihmiset kolme ja herra Luhan ensin. Minulla olisi kysymys koskien laskevia bruttokansantuotelukuja. Tiedämme kaikki, että bruttokansantuotteet melkein kaikissa EU-maissa ovat laskussa. Sen mukaan EU-budjettikin pienenee. Tällä hetkellä komissio puhuu muista prioriteeteista, kuten ympäristön saastuminen, talouskriisi, maatalous ja niin edelleen. Mielelläni tietäisin, että missä mielessä te Miten paljon ajattelette, että tämä aluekehitykseen vaikuttaa, tämä kehitys? Ja mitä te mitä te aiotte tehdä, että rahat näille EU-tavoitteille, että saavutetaan kohesiota, lähentymistä Euroopassa, että se ei hengetyisi. Thank you, Madame Professor Kolarska-Bovinska. Kolarska-Bovinska, edustaja Kolarska-Bovinska, olkaa hyvä kiitoksia. Uusia ohjelmia, joilla halutaan pyrkiä vähentämään alueiden välisiä eroja. Ne ovat suunniteltu erityisesti näille alueille. Ja yksi ohjelmista on Itä-Euroopan ohjelma, joka on tietysti köyhimpiä Euroopassa. Juuri kun tulevaisuuden aluepolitiikasta puhutaan, ja, ja sitten kysytään varmaan, mitä näillä välineillä tehdään, niin minua kiinnostaisi, että voitteko arvioida tämän ohjelman tai tällainen tyylisten ohjelmien tehokkuutta. Itäpuolen ohjelma se on nimeltään. Siinä on muutama alue. Se on suunniteltu juuri niitä varten. No, no, no, I'm not... Oletteko itäisestä kumppanuudesta? Ei siitä, en puhu. Puhun alueellisesta ohjelmasta itäpuolelle. Yes, extra, <laughs> I would say, design only to, but uh, I'm just curious. Uh, Olin vain kiinnostunut kuulemaan, jos siitä mitään tiedätte ja sen tehokkuudesta. Ei itäisen kumppanin kanssa mitään tekemystä. Dziękuję bardzo. E, mówił Pan o Europie regionów, Europie puhuitte alueiden ja kansalaisten Euroopasta hajauttamisesta niin, että parhaalla mahdollisella tavalla käytetään hyväksi Euroopan määrärahoja ja hallinnoidaan niitä hyvin, jotta voitaisiin määrärahoja käyttää hyväksi, niin avunsaajien pitää niitä hakea. Tässä valitettavasti niiden ja heidän pitää hyvin monimutkaisten proseduurin kanssa tulla toimeen. Siinä on paljon byrokratiaa. Ja tässä yksi kysymys, mihin toimiin ryhdyttiin, jotta voidaan yksinkertaistaa määräyksiä, säännöksiä, miten saadaan hakuprosessista byrokratiaa pois, koska käytännössä minulla oli paljon tekemistä hyvinkin varovasti sanoen aika tyhmien proseduurien kanssa, jotka se heikentää tätä avunsaajan asemaa ja on vaikea hakea näitä rahoja. Sitten toinen kysymys, ekologia, luonnonsuojelualueet, niidenhän pitäisi olla palkinto kunnille, joiden alueella ne ovat, mutta sitä vastoin tunnen kuntia, joilla on pal- joita koskee paljon luonnonsuojelualueita, siis niiden alueen kokonaan sataprosenttisesti Natura 2000-alueella. Ja samaan aikaan nämä paikallisviranomaiset eivät voi EU-varoja hakea esimerkiksi ekologisista syistä, koska ne eivät ole standardimukaisia. Eli suuri tulo henkeä kohti, vähän ihmisiä, suuri pinta-ala, eivät voi hakea määrärahoja, tukea EUlta. Kohtaatteko te tällaisia esimerkkejä työssänne ja mikä olisi äh, resepti tähän? Thanks. Um... Yes, there is a... Um, niin, eh, BKT on ongelma, eli eh, pieneneekö se kaikkialla Euroopassa, en niin ole varma. No niin, tämä aiheuttaa kuitenkin budjettipaineita, eli kansalliset hallitukset sanovat, että varoja ei ole eh, yhtä paljon kuin ennen, ja kun käsittelimme tätä niin sanottua asiantuntijoiden epävirallista asiakirjaa, niin on ymmärrettävä, että ainakin hallitusten tasolla on ryhmä, eli siis korkealla tasolla ehkäpä tähän nyt palataan vielä myöhemmin, mutta joissain maissa kuitenkin uudelleen kansallistamiseen painetaan kovasti ja tällä olisi vaikutusta yhteisöbudjettiin ja ryhmät on ryhmiä, jotka ovat vuosien ajan ajaneet tällaista lähestymistapaa myös oman maani osalta. Kun Britannian puheenjohtajakaudella päätös tehtiin, niin eh, Merkel niiltä vaadittiin reaktioita. Ja nyt sitten samat ihmiset talle jälleen pyrkivät eh, budjettia purkamaan ja ajavat eh, uudelleen kansallistamista. Ja katsoisin, että tämä on nykyisellään suurin uhka Euroopan aluepolitiikalla, eli eh, nettomaksajamaat jos nyt suoraan sanotaan, niin kyllä muistakin painopisteistä on keskusteltu, mutta jos energiapolitiikassa antaisi esimerkki, niin voisi sanoa, että jos se hajautettaisiin ja e, diversifioitu lähestymistapa e, olisi tässä e, olemassa, niin se johtaisi aluetason työpaikkoihin ja innovaatioihin. Eli jos se tehtäisiin, toteutettaisiin oikealla tavalla, niin tällöin olisi mahdollista päästä ulos myös talouskriisistä siitähän ulos halutaan päästä, mutta tähän tarvitaan taloudellista kasvua ja nimenomaan PK-yritykset sen mahdollistuvat ja eh, ne nimenomaan toimivat aluetasolla pienet innovatiiviset yritykset, jossa tutkijat ja muut tahot voivat tehdä yhteistyötä Tästä on hyviä esimerkkejä, ei mitään hallitusten eh, mahdollistamia klustereita, vaan ihan vain fiksuja ihmisiä, jotka vaihtavat näkemyksiä ja saavat eh, aikaan hyviä tuloksia. Eli kasvu, kasvu ilman, että hallituksen tahot ovat millään tavalla olleet kuvioissa mukana ja energia voi olla tässä myöskin tärkeässä roolissa ympäristö ja energia toisaalta ja sitten muut asiat erikseen, en ihan näin tällaista rajanvetoa harjoittaisi. No paineita on kovasti, se ei ole mitään uutta, on myös muita eh, poliitikkoja, poliitikkoja EU-ssa. Tietysti on tarkasteltava sitä, mihin eh, muuhun varoja käytetään. No, Itä-Eurooppa, tämä alueryhmä Puolassa, en tiedä kuinka se on toiminut, onko se toiminut tehokkaasti, en osaa vielä tähän vastata, mutta nyt ymmärsin kuitenkin mihin viittasitte. Paljon riippuu ymmärrykseni mukaan siitä, onko aluetason poliitikot saatu mukaan. Katsoisimme, että heidän tulisi olla mukana hallinnoimassa näitä varoja niin hyvin kuin mahdollista ja nykyinen hallitus Puolassa ymmärtääkseni haluaisi antaa enemmän valtuuksia aluetasolle e, saada mm, ne paremmin mukaan varojen hallinnointiin. Tämä olisi kyllä hyvä askel. Mutta Serbiasta haluaisin antaa hyvän esimerkin. Se on varsin e, keskitetty e, sentralistinen järjestelmältään. Vain yksi erillinen alue on olemassa. Halutaan pitää kaikki ohjakset Belgradissa, mutta olimme itäisessä Serbiassa eri kunnissa ja sieltä kuulimme, että kun näiden alueiden pormestarit liittyivät yhteen, niin he olisivat valmiit perustamaan aluekehitystoimiston siksi, että he ovat sitä mieltä, että jos eivät itse voi ottaa ohja omiin käsinsä, niin kukaan ei heidän asioitaan aja Belgradista. Jos odottaa apua, niin saa odottaa vuosikausia eikä mitään tapahdu. Ja kun sitten kysyn heiltä, onko, tämä, onko olemassa jotain yhteistä itäisessä Serbiassa eri alueilla, niin he vastasivat, että kyllä, yhteistä on se, että kaikki alueet, nämä alueet ovat alikehittyneitä, mutta he olivat sitä mieltä, että nyt tulee saada muutosta aikaan ja siksi katsoivat, että on syytä ryhtyä, ryhtyä yhteistyöhön. Mitä tulee varojen saatavuuteen? Muutama lyhyt kommentti. No niin, on olemassa tämä hallinnollinen taakka, joka on komission asettama ja Barroso kysyi edelliseltä puheenjohtajaltamme mm, Kadoidilta mahdollisuutta osallistua tähän korkean tason ryhmään ja hän on edelleenkin yrittäjänä siinä mukana ja nähtäväksi jää, saako ryhmä hyviä tuloksia aikaan. Ja omassa järjestössämme tehtiin juuri yleiskokouksessa päätös työryhmän perustamisesta. Työryhmä tarkastelisi eri e, maksujärjestelmiä, rahoitusjärjestelmiä ja tulemme tämän aiheen tiimoilta kyllä vielä palaamaan teidän pariinne, koska te olette ikään kuin ainoa liittolaisenne näissä kysymyksissä on tarkasteltava, että eri varojen hyödyntäminen eri lähteistä on mahdollisimman yksinkertaista. Flexissä esimerkiksi on EUn sisäisiä alueita, sitten on itäisen kumppanuuden alueita ja on myöskin tulevia jäsenmaita, eli hakijamaita. Eli kaikkien osalta esimerkiksi eh, hallinnointisäännöt ovat erilaiset ja minä haluaisin, että tehtäisiin yhteistyötä, mutta Flexin puitteissa se ei ole mahdollista, koska hallinnolliset kiemurat ovat niin monimutkaiset. Ja siksi olemme tehneet eh, esityksemme ja tulemme asiaan vielä palaamaan. Kiitoksia pääsihteeri ja varmaan kaikkien kollegoiden puolesta voin tästä keskustelusta kiittää. But if I, dear colleagues, if I could also say... Voisin sanoa teidän puolestanne myös, että haluaisimme tehdä yhteistyötä kanssanne läheisesti kaikissa projekteissa, jotka mainitsitte. Pyydämme sihteeristöämme siihen, että voimme teidän tietojen ja asiantuntijuutenne paremmin pääsi meidän käyttöömme dokumenttinne ja ne ovat varmaan myöskin hyvin hyödyllisiä. Voin rohkaista kaikkia, jotka haluavat kanssa olla yhteydessä, niin tekemään niin. Contact me. Ottakaa minun yhteyttä kollegoihini, jotka asioiden parissa tekevät työtä web jos menee. Se on hyvin yksinkertaista. ear.eu. E Sieltä sitten klikkaa kollegat esiin, näkee kuka minkä kanssa tekee töitä. Ottakaa yhteyttä suoraan kaikkien kysymysten kanssa minuun yhteyttä. Puhelin, maili, miten haluatte. Kiitoksia. Sano puheenjohtaja, jos sopii, niin jatkan, koska teidän takia me olemme myöhässä esityslistalla. Seuraava kohta on viisi, kohta viisi, toivon, että herra Kirillov täällä on. on. So I would like to just to remind us that we are uh, now... muistuttaa nyt on itse asiassa ongelma. Lissabonin sopimuksen voimaantulon ensimmäinen joulukuuta, koska on vireillä olevia asetuksia, avoimena olevia olevia as, asetuksia, säädöksiä. Tässä on monimutkaisempi kuin se, mikä Lambrecht mainitsi. Ensin herra Kirjelviä pyytäisin alustamaan, sitten olisin iloinen, jos komissio voisi lyhyesti kommentoida tilannetta ja miten sitä päästään pois. Uh, no, Käytän lyhyen puheenvuoron, koska kello alkaa olla aika paljon, mutta komission kuulemisen eh, lisäksi olisi hyvä kuulla valiokunnan jäsenten näkemyksiä, sillä asia on varsin monimutkainen. Emme voi sisältöpuoleen mennä tänään, koska on muita asioita käsitelty. No, tämä nyt ei ole ehkä onnellisin juttuni, mutta tilanne on mikä on. Työasiakirja, joka on laadittu, on transparenssi ja avoimuuden vuoksi laadittu, koska tässä nyt eh, menettelytapoja on muutettu. Ja tässä proseduurit muuttuvat Lissabonin sopimuksen myötä ja näin saadaan parlamentille uusia valtuuksia. Uh, yes, this procedure, as you know, niin kuin tiedätte, nyt parlamentille myönnetään uusia valtuuksia. Voimme vaikuttaa lopullisiin tuloksiin, mutta jotkut käytännön ja oikeudelliset kysymykset on ratkaistava ennen kuin ryhdytään varsinaisesti sisältöpuolta tarkastelemaan. Eli ensinnäkin, milloin niin voidaan katsoa, että parlamentti on saanut riittävästi tietoa aiheesta. Komissio nyt toteaa, että se esittää niin sanotun omnibus-tiedonannon, jossa kaikki avoimet ehdotukset esitetään ja siinä myöskin uudet mään säännöt ja sääntömuutokset esitetään. Ja silloin vasta valiokunta voi ryhtyä varsinaisiin töihin, näinhän on. Ja toiseksi mikä ehdotus sitten loppujen lopuksi esitetään eteenpäin ja mikä muodostuu pohjaksi valiokunnan töissä. Olen saanut tästä jotain osviittaa, mutta asia ei ole vielä ihan selvä. Eli joko komission 22. heinäkuuta hyväksymä alkuperäinen teksti vai sitten myöhempi teksti ehkäpä alkuperäinen kuitenkin. Jos sitten ehdotus esitetään kansalliselle parlamentille, onko näin? Ja onko tässä jotain varaa? Me tiedämme kuitenkin, että omat parlamentin oikeusasiantuntijamme eh, sanoisivat, että kyllä. Ja sitten neljänneksi, eh, jos syntyy valtuuskonflikteja eh, työllisyysvaliokunnan kanssa, tietänette, että se on myöskin esittänyt pyynnön saada ottaa hoitaakseen tämä asia. Varsinkin yhteispuheenjohtajamenettelyn pohjalta. Ja sitten tämä toimivaltuuskonflikti on tässä myöskin mukana. Eli nämä ovat elementit, ja vasta näiden selvittyä voimme varsinaisesti ryhtyä eh, käsittelemään kysymystä. Näyttäisi siltä, ettei tämä voi tapahtua eh, kovinkaan nopeasti. Ja on muistettava se, että kun kriisitilanteessa ollaan, niin eh, alkaa vähän pelottaa, että siinä vaiheessa kun homma saadaan hoidettua, niin kriisikin on ehkä jo voitettu kanta. Ja sitten uusi työasiakirja saataisiin tammikuussa. I'm sorry. Uh, so uh, we, we can start. Eli myöhemmin voimme ryhtyä töihin, mutta nyt haluaisin kyllä kuulla teidän näkemyksiänne asiaan, koska tärkeää saada ähm, yleiset näkemykset kollegoilta, jotta saan käsityksen siitä, miten jatketaan eteenpäin. Herra Bostinaaro, kiitoksia. Pidän hyvän, että Lissabonin sopimus tulee voimaan. Kuitenkin on hyvin tärkeää, että tarkistukset tähän asetukseen voidaan hyväksyä mahdollisimman nopeasti, koska juuri se yksinkertaistamisen tarkoitus, jolla piti auttaa maita kriisiaikana, eikä vaivata niitä. Jos ollaan myöhässä, niin sitten ollaan myöhässä ja sitten ei voida kriisiin puuttua tehokkaasti, erityisesti maissa, jotka sitä eniten tarvitsevat. Nyt kun kompromissi on Koreperissa saavutettu, on tärkeää painostaa niin, että sopimuksen perusteella voidaan toimia. Uusi ehdotus Euroopan komissiolta tarkoittaa, että mennään takaisin milloin kuin eteenpäin. Me emmekä voi hyväksyä tätä, koska meidän täytyy taistella kansalaisten intressien puolesta maissa me tarvitsemme ja haluamme, että nämä säännökset implementoidaan ensimmäisellä puoliskolla 2007-2013 ohjelmakautta, mikä itse asiassa tarkoittaa nyt. Kaikki muut mahdolliset ratkaisut ovat hölypölyä ja ovat myös tappio valiokunnalla. Lopuksi toimivaltuuskonfliktissa työt työllisyysvaliokunnan kanssa on selvää, että tämä on todennäköisesti tehty ilman mitään vakata pohjaa. Jos nyt olen tarpeeksi kyyninen, niin melkeinpä ehkä ainoa syy on lykätä näitä toimia kriisin loppumiseen asti, ja kun toimet eivät enää ole tarpeen. Sen vuoksi toivon, että puheenjohtaja kokous, hyvä puheenjohtaja, vetoan henkilökohtaisesti se voi kokous nopeasti tehdä oikean päätöksen, koska ehdottoman epäreilua ja mahdotonta on yrittää selittää kansalaisille, että epäonnistuimme vain, koska jotkut byrokraattiset oikeudelliset näkökohdat ovat estäneet meitä löytämästä ratkaisuja. Kiitoksia. Kiitoksia, Sterva Briarukoni. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. En nyt halua palata siihen, mitä tässä juuri hetki sitten sanoitte koskien tätä tilanteen äh, kiusallisuutta. Olemme nyt, äh, elämme epävarmoja aikoja sekä tämän tekstin osalta, jonka tulemme vielä saamaan, että ajatellen sitä päivämäärää, koska sen tulemme todella saamaan. Olen aivan yhtä mieltä Kustin Aron kanssa siitä, että tähän harjoitukseen on ryhdytty, jotta voitaisiin auttaa suurimmissa, suurimmissa vaikeuksissa olevia maita tämän kriisin hallinnoimisessa, mutta emme saa tätä kuitenkaan koskaan täytetä ennen kuin kriisi on jo ohi. Tämä on aika hirvittävää. EPP on yksimielisesti on puolustanut tätä, tätä sopimusta jo, joka tehtiin yksimielistä neuvostossa. Sitten kun e epävarmuudet on hälvennetty, niin on selvää, että on edettävä nopeasti. Olemme kaikki iloisia siitä, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja että se on tuonut parannuksia demokratialle. Meidän on edustajina toimittava erittäin nopeasti, jotta voimme torjua tätä talouskriisiä, joka vaikuttaa alueidemme kansalaisiin ja yrityksiin. Meillä on kaksi kuukautta aikaa pohdinnoille kansallisia parlamentteja tullaan kuulemaan näiden kahden kuukauden aikana. Meidän on nyt hyödynnettävä nämä, tämä aika ja tehtävä hyvää työtä. Meidän on kuitenkin muistettava, että Lissabonin sopimuksen ei pidä hidastuttaa menettelyjä näin tärkeissä kysymyksissä, varsinkaan talouskriisin aikana. Olen jo ilmoissut, että olen käytettävissä, kerron sen esittelijöille. Haluaisin vielä vahvistaa, että olen valmis tapaamaan Euroopan komission edustajan muiden varjoesittelijöiden kanssa, niin kuin on jo suunniteltu. Meidän on todella edettävä nopeasti ja Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon ei pidä viivästyttää tätä päätöstä. Kiitoksia. Herra Luhan. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de vedere ca și colega mea, doamna Aconi, ehm, și anume consider că trebuie să începem lucrările de amendare. Kuten edellinen pohja sanoi, että meidän pitäisi alkaa muuttaa komission tekstiä nyt. Muuten emme pysty käyttämään Euroopan rahoja, jotta kriisistä päästään pois. Olen tyytyväinen, että samanlaisia näkemyksiä on täällä kuultu, vaikkakin eri poliittisista ryhmistä olemme. Postinaarun kannella täysin olen. Olemme EU toimielimet lähemmäksi kansalaisille sopimuksen avulla. Ja tämä mietintö on hyvin tärkeä tietysti uusille jäsenvaltioille. Ja jos halutaan oikeanlaista kohesiota, niin siinä missä ollaan jo myöhässä. Ja prosessi täytyisi alkaa heti. Valiokunnassamme ja kaikkien ryhmien jäseniä, jäsenten mielipiteitä ideoita pitäisi käyttää hyväksi. Chair, chairman. Uh, I would be... Kiitos puheenjohtaja. En ole ihan samaa mieltä ja selvitän hieman miksi. Olen täysjäsen budjettivaliokunnassa ja eh, esittelijä kohesioraporttiin liittyen. Ja budjettivaliokunnalle olen joutunut selvittelemään todellista tilannetta. Ja jos todellakin sisällöstä halutaan puhua, niin tarvitaan kokous. Mutta ehkä lyhyesti kuitenkin asiaa hieman kommentoisin. Ensinnäkin, jos nyt katsotaan, miten sosiaalirahasta tulee eri maissa hoitaa, niin jos katsotaan, eh, mikä oli tilanne ennen kriisiä, en tässä nyt mainitse maita, koska se ei olisi ehkä järkevää, mutta toteaisin kuitenkin, että vuosina 2006 rahoituskehyksessä oli maita, joilla oli 95 prosentin maksuaste, eli 5 prosenttia sitten ohjelman lopussa mutta 95 prosentin eh, sijaan on paljon maita, jotka ovat 83, 73, 81 ja täyttöaste on huomattavasti alhaisempi kuin mitä tarvittiin ennen kriisiä, eli tämä ensinnäkin. Ja ongelmana on se, että monet maat ovat täyttäneet tämän 95 prosentilla. Ja jos ero on varsin suuri, niin ei voida ajatella, että Euroopan komissio sitten voisi helposti nähdä, että uudelleenmaksut tai asiakirjojen esittäminen ei aina ole samanlainen hanke. Tämä siis aikaisemmin. Ja sitten äh, noin 16 miljardia edellisestä rahoituskaudesta on jäänyt antamatta. No, tässä sisältää myöskin kohesiorahaston koska äh, siinä asiakirjat liittyvät vielä vuoteen 2010. Mutta jos puhutaan äh, sosiaalirahastosta, niin tällöin tilanne on aika paha. Ja sitten kun tarkastellaan uusinta rahoituskehystä, ja nyt on ollut mahdollista saada maakohtaistakin tietoa budjettivaliokunnalle, ehkä teillekin. Ja kun tarkastellaan kuukausittaiselta pohjalta, niin viimeisimmät tiedot osoittavat, että sosiaalirahaston osalta ero on vieläkin varsin suuri. Lähdetään liikkeelle 13 prosentista maksutasosta ja sitten päädytään 15 tässä 50 tässä on valtavan suuria eroja maakohtaisesti. Jos katsotaan kriisissä olevia maita, niin taloustutkija voisi tarkastella PKT-tasoja myöskin, mutta korrelaatiota ei sitten löydykään näiden välillä. Eli ei ole niin, että ne, joilla on kriisi päällä, eivät ole pystyneet noudattaa maksusitoumuksia. Tämä ei päde. Ja sitten viimeiseksi vielä tänään vuoden 2010 talousarviokäsittely päättyi eh, budjettivaliokunnassa. 120 eh, esitti EUsta ja sitten mm, eh, tietyt osiot tulivat täytetyiksi, mutta nyt sitten ei ole enää varoja vuodelta 2010. Ja jos halutaan tämä 6.6 täyttää kahdessa vuodessa tai kolme vuonna 2010, niin täällähän ei ole kuin yksi tapa. Marginaalit puuttuvat, eli marginaalit ovat lähellä, varsin lähellä nollaa. Kuvitelkaapa sitä. Eli voidaan kääntyä jäsenmaiden puolella, jos 6.6 oli alkuperäinen esitys, jota 100 prosentin kattavuudeksi esitettiin, niin vuonna 2009, eh, jos sen mukaan toimittaisiin, niin tämä ei olisi mahdollista. Eli meidän on oltava realistisempia. No, ei välttämättä ole helppoa nyt mennä jäsenmaille tällaisia asioita esittämään. Ja sitten vielä lopuksi, jos näin tehdään, niin uutta on se, että tässä puhutaan lainasta, eli jonkun on valvottava, mitä sille tapahtuu, ja sitten 2011, 2013 maksuja on vähennettävä, koska ylijäämämaksuja tapahtui aikaisin vuonna 2010, ja tällöin kyllä törmätään hankalan tilanteeseen, korkotasot on huomioitava ja varat on löydettävä ja niin edelleen. Mutta ongelmana on se, että joko nyt oli myöhän ajankohta, koska se ei ole budjetissa, tai jos katsotaan maakohtaisesti, niin huomataan varsin helposti, että täytäntöönpano ennen kriisiä ja kriisin aikana on ollut varsin erilainen. Eli kriisi ei tässä ole varsinainen syy ja kohesio rahastoakin, niin tässäkin on neljä viisikertainen ero verrattuna uuteen tilanteeseen. Jotkut ovat jääneet alle 10 prosentin suoritusasteen, jotkut 60 prosentin, eli tässä on mietittävä, mikä on ongelman ydin. Todellakin tässä on vakavasta ongelmasta kyse. Budjettivaliokunta ja aluevaliokunta voisivat ajatella esimerkiksi työryhmän perustamista, mutta helppo asia tämä ei kuitenkaan ole. Ja talousarvivaliokunta tulee esittää kysymyksen komissiolle, mitä tapahtuu varoille, joita ei maksettu siksi, että maat eivät voineet niitä hyödyntää. Eli joko eh, lykätään tai sitten niitä ei lainkaan makseta. Eli joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että jollain tavalla komissiota painostetaan, mutta selvää on se, että mistään helposta asiasta tässä ei ole kyse. Myös oma maanitilanne tilanne on varsin ongelmallinen, mutta ei, ratkaisua ei ole helppo löytää. Ja, also ich möchte mehr zum Verfahren sprechen, weil... Äh ehdottomasta haluaisin puhua. Tähän mennessä on ollut niin, että vanhan menettelytavan mukaan meillä on hyväksymismenettely. Se tarkoittaa, että parlamentti, tämä valiokunta, sen täytyy ottaa kanta ja antaa esittelijälle mandaatti, että epävirallisesti sitten neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa voidaan ottaa osa näihin neuvotteluihin. Tämä menettely ää, ei ole vielä poistettu. Ei esittelijä, ei. Puheenjohtaja ole vielä puhunut niin, että olisi mandaattia. Myöskin hyväksyntämenettelyssä parlamentti ei ole ottanut vaarin virallisista oikeuksistaan tähän mennessä. Vihreät ovat aina, ainoastaan, vain vihreät ovat aina pyytäneet sitä, että pitäisi saada neuvottelumandaatti. Tähän mennessä hänellä ei ole mandaattia. Hän on yksinkertaisesti vain kuullut keskusteluja Tämä on ongelma, että reaalisesti on oikein, että tällä hetkellä on sopuneuvostossa on koroperin paperi. Nyt on kysymys, että miten käsittelemme niitä. Ainakin voimme sanoa, että okei, ei ole komission aloitetta enää neuvoston asia käsitellyt ja päättänyt kannastaan mutta parlamentilla ei ole vielä kantaa, valiokunnalle ei ole vielä kantaa. Ei ole mandaattia esittelijälle vielä. Vähintä, mitä nyt meidän täytyy saavuttaa, on se, että menettely tämän valiokunnan parlamentin sisällä on olemassa, jossa voidaan esittelijälle saada ensin mandaatti. Muuten olemme hukanneet Käyttämättä, jättäneet toimivaltuutemme ihan riippumatta tästä kiistasta, joka on siitä, että mennäänkö vanhan vai uuden menettelytavan mukaan. Pyritään menettelytapaan valiokunnan sisällä, jossa on määräaika tarkistuksille, esittelijän mietintö, ei pelkästään työasiakirja, vaan mietintö esittelijältä ja sitten voidaan harkita, että missä muo, mikä muuta tällä mietinnöllä on, mennäänkö heti lainsäädäntömenettelyyn vai onko klassinen Mietitä. Se on tietysti mahdollista. Ja lyhyellä aikavälilläkin kahdeksan viikon aikana tämä voi tapahtua. Tämä aikahan kansallisilla parlamenteilla on. Ja lyhyellä aikavälilläkin voidaan aikaa, aikaa säästä, koska rinnakkain voidaan työtä tehdä. Mutta äh, valiokunnan päätöstä, jos sitä se kestää kahdeksan viikkoa, se on realistista, se kyllä se saavutetaan, vaikka Koreperin paperi olisi pohjana Vanha komission paperihan oikeastaan on muutettuna koriperissä Sanomme sen, tiedämme, että komissio todennäköisesti Koriperin paperiksi ottaa uudelle ehdotukselleen. Tämähän voimme sanoa, siitä lähdemme liikkeelle. Näin oletamme, että näin on. Joten Koriperin paperi otetaan se perustaksi ja sanotaan, että tämä on niin kuin komissio tekisi sen meille ehdotuksena. Teoreettisesti se on mahdollista. Ja Koriperin paperista tehdään päätös jonka myötä tulee esittelijälle mandatti. Näin, teemme kotityömme, jota tähän asti emme ole tehneet kotitehtävämme. Sitten olisi se mandaatti. Sitten voidaan harkita, miten sitä käsittelemme. Odotetaanko sitten kahdeksan viikkoa, minkä puolesta haluaisin puhua. Sitten ollaan nimittäin varmemmalla puolella, mutta sitten ei ole paljon aikaa ennen kuin päätös täysin tehdään. Tai sitten voimme valiokunnan täysistunnon välillä miettiä, että tehdäänkö tämä yhteispäätösmuodossa, jotta Lissabonin sopimus voitaisiin täyttää tai ei. Kysymys on kuitenkin se, että mitä siitä sisällöllisesti tulee, mutta mitä sisällöllisesti tulee, niin sitähän kukaan ei tiedä, koska ei ole ylipäätänsä mitään ne valiokunnan päätöstä, ei ole edes sisällä keskustelua ollut. On vain menettelytapakeskustelu ollut tähän Mielestäni riippumatta siitä, mikä tuota valitaan, niin meidän pitäisi nyt ensinnäkin selvittää, mikä pohjateksti on tarkistuksille, esittää tarkistuksen määräaika ja tästä saisi mandaatin ylipäätänsä. Tähän asti hän on omissa nimissään neuvotellut, eikä velikunnan nimissä. Tämä täytyy selvästi sanoa. Ja sisällöllisesti virallisemman menettelyn hän Äh, virallisesti on menettelytapakannasta informoinut varjoesittelijöitä, mutta ei virallisesti. Herra Toira, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee menettelytapaan, olen samaa mieltä kuin edellä puhuja. Kuin myös EPP-puolueen kollegoiden kanssa olen samaa mieltä. Jalko pitäisi saada oven väliin. Mitä tulee sitten sisältökysymykseen, niin mielestäni kun puhutaan tavoitteista, niin ne pitäisi olla selkeät meille. Henkilökohtaisesti yksi tavoite meillä on ensin tärkeä. Pitäisi päästä siihen, että saamme pian lukuja komissiolta siitä, miten alueiden tukeminen tulee toimimaan. Ja sitten, jos tietyt asiat eivät hyvin toimi, niin voimme puuttua niihin. Oli kyse sitten byrokraattisista puitteista, niiden byrokratian purkamista tai muissa asioissa, niitä voi sitä voi sitten arvioida, mutta tärkeä kohta pitäisi olla se, että mietimme, että miten sitten lähitulevaisuudessa menettelytavallisesti voimme toimia erityisesti sitä taustaa vasten, kun nyt on vahvennetut mahdollisuudet yhteispäätösmenettelyn Lissabonin sopimuksen puitteissa. Kiitoksia. Nobody. Jos ei ole muuta puheenvuoropyyntöjä, ja niin, oli sittenkin. Excusez-moi, juste euh, madame le président. Niin puheenjohtaja, anteeksi vain, hyvät kollegat, halusin vain sanoa, että kun ajatellaan työllisyysvaliokunnan äh, käsittelyyn ottamista, tämä pitää kyllä varmistaa, mutta minne käsittääkseni PSN jäsen edellytti, että työllisyysvaliokunta ottaisi tämän asian käsiteltäväksi, joten ehdotan, että tästä neuvoteltaisiin teidän ryhmässänne niin, että Jotta voitaisiin edetä nopeammin, niin voisitte pohtia, voitaisiinko tämä pyyntö vetää pois, niin ettei tätä osaa äh, sosiaalirahastosta siellä käsiteltäisi. Kiitoksia. I would like to... Lyhyesti haluaisin kertoa teille, että olen vastannut Rauha kirjeeseen. Valiokuntien puheenjohtajakokous ei kuitenkaan voi tätä asiaa käsitellä ennen kuin parlamenttiproseduurin tästä ajatuksesta aloittaa. Pahoittelemme, mutta tällä hetkellä emme voi tehdä enempää, mutta olemme hyvin aktiivisia tässä. Nyt haluaisin kysyä, te pyytää Rudolf Nisleä komissiosta antamaan tietoja siitä, missä olemme komission puolella. Thank you very much, uh, Mrs. President. Kiitoksia. Commission is preparing the decision on the so-called... Komissio valmistelee tätä omnibus-päätöstä päivän kuluessa, joten saamme kyllä suuret linjat. tästä menettelystä, mutta ensin haluaisin kertoa teille, mitä meidän oikeudellinen yksikkömme ajattelee. Heidän mukaansa komissio on jo virallisesti välittänyt Euroopan parlamentille heinäkuussa normaalin hyväksyntämenettelyn puitteissa alkuperäisen ehdotuksen, joten mitään muuta komission ehdotusta ei tarvita. Ottaen huomioon, että mitään uusia komission virallisia ehdotuksia ei ole käytettävissä. Juristimme totesivat hyvin selvästi, että tässä tilanteessa on nyt tullut uusi poliittinen tilanne neuvostoon. Epävirallisen asiakirjan kautta komissio esitti ehdotusta, joka muistutti lopullista ehdotusta, joka Koreper, jonka Koreper hyväksyi yksimielisesti. Ja nyt meillä on Koreperin päätös. Tämä on poliittinen tosiasia ja olemme sitä mieltä, että tältä pohjalta voimme jatkaa työtämme. Näyttää siltä, että tässä on eräs juridinen kysymys, nimittäin se, voiko neuvosto virallisesti välittää tämän päätöksen Euroopan parlamentille. Minusta olisi oikein hyvä, että tämä kysymys ratkaistaisiin neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa ja selvitettäisiin, onko mahdollista, että neuvosto virallisesti välittää tämän ehdotuksen Euroopan parlamentille. Kuten kaikki tiedätte, komissio hyväksyy tämän Koreperin ehdotuksen. Se on tosiasia, se on todellisuutta. Ja nyt on toimielimen etu toimia mahdollisimman pian, jotta voitaisiin ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin yksinkertaistamistoimiin ja jotta voitaisiin auttaa näitä maita mahdollisimman nopeasti. Meidän mielestämme nykytilanteessa olisi toimittava niin, että neuvosto ja parlamentti ryhtyisivät moottoriksi ja sovellettaisiin yhteispäätösmenettelyä kolmikantaneuvottelun kautta, joka pitäisi järjestää mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä komissiolle? Lisäselvityksiä? Tai riittääkö tämä? Jos tämä riittää, niin ymmärrän tilanne nyt meille, jotta voidaan aloittaa virallinen työ on seuraava. Täysistunnolta täytyy saada paperi, jotta virallisesti voidaan laittaa, mutta kuukausia sitten, kun keskusteltiin proseduurista, meillä on päätös, että epävirallisesti tehdään töitä niin pitkälle kuin nyt voidaan mennä. Se pitäisi tehdä, että ei lykätä koko prosessia sen jälkeen, kun hyväksyntä kansallisilta parlamentilta tulee. Ymmärrän myös niin, että kaikki kollegat, jotka nyt puhuivat, olivat periaatteessa puolesta että tehdään jatkotyötä Koroperin paperin perusteella tietämättä, mitä neuvosto lopulta parlamentti lähettää. Se on hyvä merkki, koska molemmalle esittelijöille saadaan siitä viitettä siihen, mihin suuntaan mietinnössä mennään se valmistelussa, mutta virallisesti emme voi alkaa työtä ennen kuin se on täysistunnosta tämän, että asia välitetään valiokunnallemme. No sitten tehdään nyt työtä niin nopeasti kuin mahdollista. Siellä tietysti kaikki tavanomaiset proseduurit, jotka, joita sovelletaan tässä tapauksessa, eikö niin? Madame Schöter, sorry. Rouva Schöter. Also im Grunde genommen hat... Niin, Komissio oikeastaan vahvisti sen, mitä jo aikaisemmin esiin olen tuonut, mutta yksi ongelma on vielä ratkaisematta. Valiokunnalla ei ole mitään kannanottoa tähän asiakirjaan. Emme ole saaneet mandaattia esittelijältä, eli me voi osallistua trilogiin. Eli parlamentti tässä kyllä toteuttaa oikeuksiaan. Ja siksi olisi mielestäni äärimmäisen tarpeellista, että te puheenjohtaja pitäisitte huolen siitä, että me voisimme eh, määritellä oman kantamme Eli saataisiin mietintö, jossa tarkistusmääräjät olisi määritelty, jotta tarjoutuisi ainakin mahdollisuus osallistua trilogiin. Muutoin jäämme kokonaan asian käsittelyn ulkopuolelle. Nyt olemme, sitä olemme tällä hetkellä. Komissio ihan oikein vahvisti sen, että se on pitänyt kiinni omasta aikataulustaan. Ainoastaan aluekehitysvaliokunta on tässä nyt ollut untemailla. Uh, this is completely unfair judgment, I'm sorry. Tämä on ihan epäreilu arvio. Pahoittelen, että näin täytyy sanoa, mutta aluekehitysvaliokunta ei ole saanut dokumenttia, jonka täytyy mennä täysistunnon läpi eikä sitä ole parlamentissa nyt vielä tehty. Ja tällä hetkellä on erimielisyyttä oikeudellisen yksikön välillä parlamentissa ja komissiossa. Herra Kirillo, ainut se mitä on pystynyt tekemään, niin hän on pystynyt tekemään tehdä epävirallista työtä. Yrittää ymmärtää, mitä asetuksessa on, että sitten, kun voimme aloittaa virallisen työn, voimme niin tehdä. Ja sen teemme. Mutta pahoittelen, emme voi rikkoa sääntöjä regivaliokuntana. Mutta emme saa sitä pyrkimyksissämme saada kaikki ajoissa. Herra Kirjallut, haluaisi kommentoida. Madam. Voin yhtyä siihen, mitä totesitte, hyvä puheenjohtaja. Uh, uh, of course this Tätä mainintaa kyllä tarvitaan, jotta voin saada riittävät toimintaohjeet. Muuten saatamme joutua vähän hölmön tilanteeseen. Emme virallisesti tiedä, mitä tulemme saamaan. Viime viikolla sain osviittaa siitä, mitä komissiolta saadaan. Nyt sain vähän erilaista kommenttia täällä tänään. Eli voisi olla hyvä, jos valiokunta nyt lähtisi eh, liikkeelle sen käsittelyssä, mutta kuinka tehdä, jos ei tiedetä, missä mennään. Eli olisi pidettävä mielessä myöskin Tähän liittyy myöskin eh, puhemiesten päätös siitä, eh, kuuluuko asian käsittely Me Toivon sitä todellakin ja olen kiitos kollegoille, kiitollinen kollegoille, jotka tätä ajavat. Meidän on tiedettävä, miten eh, toimia. Hoidammeko tätä asiaa vai emmekö? No, epävirallisesti kyllä jo tulisi töihin ryhtyä, mutta ei tässä nyt voida komissio tai valiokuntaa syyttää. Katsoisin, että neuvosto tässä nyt on hidastellut kuukausi kaupalla ja me olemme kaikki nämä kuukaudet vain odotelleet. Epävirallisesti kyllä olemme töitä tehneet, mutta virallisesti se ei ole voinut olla mahdollista pieninkään askelin ilman asiakirjaa. Eli ymmärrän kyllä nämä huolet, mitä tässä on esitetty, ja aikaa kuluu, mutta virallisesti tämmöinen enempää ei voitu tehdä, koska tämä ehdotus sitten, kun se tulee osana pakettia, niin vasta sitten voimme ryhtyä todellisiin toimiin nopean päätöksen aikaansaamiseksi. Odotamme. Odotamme, että komissio tänä päätöksen tekee omnibusista, että se tulee parlamenttiin, että täysistunto asian vielä joulukuussa siellä välittää rekivälikuntaan. Ja sitten meidän pitäisi pyrkiä. Tavoitteeni olisi pyrkiä, ja toivottavasti näin voidaan tehdä, että olisi mietintöluonnos ensimmäiseen käsittelyyn tammikuussa kokoukseen, joka on 20. jotain, 25. Ensimmäinen käsittely tammikuun lopussa täällä. Tarkistukset tulee äänestää äh, kahdeksan viikon jälkeen. The final vote. So that's... Loppuäänestystä vain ei pystytä tekemään, sitä sovittu, mutta kaikista ehdotuksista voidaan tammikuussa keskustella. I think we, we have more or less agreed. Enemmän tai vähemmän nyt ollaan sovittu lähestymistavasta tänään. Rouva Schörte. Frau Vorsitzende. Puheenjohtaja. Jos pitää paikkaansa, että tähän saakka emme ole mitään konkreettista saaneet, niin miksi sitten komissio sanoo, että se olisi meille välittänyt tietoa asiasta? Tämä asia olisi selvitettävä. En nyt halua tässä ketään lähteä syyttelemään, mutta syntyy sellainen vaikutelma, että jo pitkän aikaa olemme, ole tietoisia asiakirjasta, mutta emme ole reagoineet lainkaan, eli meillä ei ole selkeitä toimintalinjoja valiokunnassa. Arvioinninkin osalta olisimme voineet toimia, mutta mitään ei ole tapahtunut jos jotain olisimme tehneet, tilanne olisi nyt helpompi. Olisimme saaneet mandaatin eh, esittelijälle ja hänellä olisi ollut ihan eri tilanne siirtyä neuvotteluihin. Ja katsoisinkin, että nyt olisi hyvä, jos voisitte todeta, että sisäisesti ainakin nyt määritellään se, mihin eh, menettelyihin ryhdytään ja miten saadaan sopu aikaan. Eli eh, kunnollinen menettely annetaan eh, mandaatti esittelijälle, tehdään aikataulusuunnitelma, aikataulu voitaisiin jo nyt lyödä lukkoon ja jakaa eteenpäin. Ja tässä ehdotuksessa voidaan sitten esittää ne optiot, että lähdemme liikkeelle siitä, että saamme tämän virallisen esityksen joulukuussa. Näin saataisiin selkeä käsitys siitä, milloin tarkistukset tulee jättää ja selkeä käsitys siitä, milloin äänestys tapahtuisi. Ja nämä ovat kaikki kysymykset, jotka nyt voitaisiin lyödä lukkoon. No, jos nyt jotain on jäänyt hoitamatta, en halua mitenkään teitä syytellä, mutta katsoisin, että jollain tavalla nyt menettelytavat pitäisi tässä ottaa käsittelyyn ja hoitaa alta pois. Toimikaa mevrouw Nister, olkaa hyvä. Belangrijk is dat we over die, de, de formele posities ook nog... Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että virallinen kanta näkyy sihteeristön asiakirjassa, että saisimme sen. On tärkeää tietää, millä hetkellä asiakirjat lähetetään ja niin edelleen, niin että tiedämme hyvin, mitä tapahtuu. Emme voi aina työskennellä jälkeenpäin ryhmissä. Meillä on ongelmaa koskien yhteisrahoitusta, kuten hollanniksi sanotaan. Mahdoton, on mahdotonta. Eli täällä on paljon sekaannosta. Olemme aina liian ahneita – haluamme ahnehtia liikaa, mutta toki voimme puhua tästä epävirallisesti keskenämme ja katsoa, millaisen ehdotuksen voimme tehdä. No niin. Joulukuussa saamme virallisen kannan asiakirjasta. Olemme toki valmistautuneita. Meillä on kaikki tarvittavat tiedot, jotta voimme arvioida tilannetta neuvostosta tiedämme, että voimme ottaa nyt askeleen eteenpäin. On otettava huomioon tulevaisuuden koheisiopolitiikka. Emme voi sitä heikentää, päinvastoin meidän on vahvistettava sitä. Mutta haluaisin vielä kerran toistaa. Toivoisin pientä ja sihteeristöltä, kun olemme nyt vähän muutosten kourissa, niin en, en oikein tiedä, mikä tilanne on. Ja niin sitten toisekseen meidän on jätettävä nyt syrjään teoreettiset pohdinnat ja tuemme tässä esittelijää sisällöllisesti. Meillä ei ole mitään esteitä. Kiitoksia. Eh, sí, una aportación en cuanto al procedimiento y al contenido del documento. Niin, tämän asiakirjan menettelystä ja sisällöstä. Menettelyn osalta tuen täysin kollegoitamme. Olisi hyvä nopeuttaa menettelyä ja otettava huomioon Koreperin sopimus. Sitten sisällöstä. Uskon, että se pitää paikkansa, että mm, Euroopan sosiaalirahaston yhteisrahaston rahoituksen lisääntyminen ei autoasemaan. Sen sijaan on toinen seikka, joka ei ole tässä komission ehdotuksessa, joka voisi kyllä helpottaa tilannetta. Kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? No, komissio varmasti nyt on yhteydessä pääsihteeristön päin, jotta saataisiin asiakirja parlamenttiin niin nopeasti kuin mahdollista, jotta Öö, asia saadaan liikkeelle ja sitten takaraja olisi öö, tammikuu, mitä tulee ensimmäisen käsittelyn. Mutta tänään emme voi mandaatissa vielä päättää, kun meillä ei ole sille pohjaa, mutta öö, tähän palataan. Jos muita kommentteja ja puheenvuoropyyntöjä ei ole, voimme päättää tämän kohdan käsittelyn esityslistallamme ja mennään sitten esityslistan kohtaan kuusi. Komissio pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitos toistamisen. Eh, haluan tehdä asian täysin selväksi. Komissiolta saatte annon, joka selvittää kysymyksiä, eh, että mennään yhteispäätösmenettelyyn, eli nämä asiat. Kuten jo totesin, mitään uutta siirtoa, siirtoa komissiolta ei ole siksi, että komission ymmärryksen mukaan 24. päivä heinäkuuta, tämän vuoden heinäkuuta, alkuperäinen komission ehdotus äh, lähetettiin äh, Euroopan parlamentille. Ja Omnibus vain äh, vahvistaa tämän seikan. Ja sitten on vain huomioitava poliittiset realiteetit sen suhteen, että kompromissi saatiin aikaan Koreper-tasolla. Ja näin katsoisimme, että tältä pohjalta konkreettisia töitä tulisi jatkaa. Eli EVn ja neuvoston sopimuksen suhteen. So, um, Voi vain olettaa, että tämän vahvistaa myös parlamentin yksikkö ja sitten on selkeä tilanne. Religiivälikunnalla voimme olla poliittisesti tukea tätä, mutta emme voi tehdä työtä muiden yliparlamentin can move to point number six on our agenda, the report on the Commission. Why do I would like to ask uh, Salvatore. Sitten um, kohta kuusi esityslistalla. Haluaako Salvatore Caronna valmistelijana kommentoida jollain lailla? John, is he here? Should be. Is Mr. Caronna? Yes. Mr. Caronna is here? Can you just make Grazie. Olkaa hyvä, herra Karona. Tempo. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, että aika säästyisi. Olen jo välittänyt kollegoille tämän lausuntoluonnoksen koskien komission valkoista kirjaa ilmastonmuutoksen sopeutumisesta. Ensi viikolla Kööpenhaminassa kansainvälinen yhteisö tulee pureutumaan siihen, kuinka voidaan edistää yhteistä tehokasta strategiaa, jolla voidaan lieventää ilmastonmuutosta. Kaikki tietenkin toivomme, että Kööpenhaminasta syntyisi tiivis, tiukka päätös niin, että yhdessä voisimme vastata näihin haasteisiin, jotka nyt on yksimielisesti tunnistettu, tunnustettu tulevien vuosikymmenien tarkemmiksi haasteeksi. Mehän tiedämme jo nyt, että meidän on vastattava ilmastonmuutoksen vaikutuksen tulevina 50 vuotena. Siihen liittyy lämpötilan nouseminen maan pinnalla ja merellä, rannikkojen erosioituminen, elintarvikkeen no, vaikeudet, vaikeudet terveydessä ja liikenteessä. Kaikki tämä edellyttää vastauksia. Ensinnäkin olisi hyväksyttävä sellaisia toimia, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jotka johtuvat ihmisten toiminnasta. Edelleen olisi edistettävä sopeuttamistoimintaa, jotta voitaisiin mm, lisätä ympäristön sietokykyä, jotta se ei olisi niin haavoittuvaa. Komission valkoisessa kirjassa aivan oikein pyritään luomaan Euroopan unionin toimintakehys niin, että voitaisiin ottaa mukaan jäsenvaltioiden strategiat ja tukea kansainvälistä toimintaa ilmastonmuutospolitiikassa ja siinä erityisesti otetaan huomioon kehitysmaat. Pyritään siis hahmottelemaan laaja-alainen strategia, jotta voidaan, voidaan vastata tähän tulevan näkymään. Tiedämme, että sopeutumisstrategian vahvistaminen tällä alalla on merkittävä mahdollisuus uusille investoinneille. Hiilipäästötalouden talouden kautta voitaisiin edistää eri energiamuotojen kehittämistä ja voitaisiin myös antaa kehitysmahdollisuuksia uusia kehitysmahdollisuuksia tällaisessa kriisitilanteessa. Ne ovat erityisen tärkeitä. Kuten tiedämme, ilmastonmuutoksella tulee olemaan eri vaikutukset alueesta riippuen ja myös väestökerroksista liippuen Euroopassa kaikkein arkaluontoisimpia ovat Välimeren alueet, ark, arktiset alueet ja myös vuoristoalueet, erityisesti Alpit sekä saaret, rannikkoalueet. Ei pidä myöskään unohtaa kaikkein syrjäisempiä alueita. Tulevina vuosina varmastikin tullaan havaitsemaan, kuinka eri Euroopan alueet loitontuvat toisistaan. Niiden erot kasvavat. Energia on yksi. Esimerkiksi ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan sekä kysyntään että tarjontaan. Voi olla niin, että että sateiden lisääntyminen, jäätiköiden sulaminen johtaa siihen, että eh, eh, vesi eh, pohjainen energia lisääntyy 5 prosentilla Euroopassa ja sen sijaan Välimerellä se vähentyisi 25 prosentilla. Tämä pätee myös maatalouteen, turismiin, vesivarojen saatavuuteen ja niin edelleen. Myöhemmin varmasti voin vielä tästä kertoa tarkemmin, mutta haluaisin nyt korostaa tässä valiokunnassa, jonka tarkoituksena on edistää Euroopan unionin sisäistä kohesiota eri alueiden välillä, että tämä on erityisen merkittävä ja tärkeä asia. Se on hoidettava niin, että siihen keskitytään erityisesti. Haluaisin koska korostaa kahta asiaa. On edistettävä sellaista politiikkaa, jolla julkinen ja yksityinen investointi alistetaan toiminnalle, joka mahdollistaa toiminnan, joka sopii yhteen tämän ilmastonmuutospolitiikan kanssa. Edelleen olisi tuettava komission politiikka, jonka mukaan perustetaan ohjausryhmä, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Näin olisi myös todella saatava toimintaan mukaan alue- ja paikallisviranomaiset. Haluaisin nyt kiittää teitä mielenkiintoistanne ja kiittää kollegoita tarkistuksista. Kiitoksia. You very much, Mr. Tremopoulos. Kiitos, herra Tremopoulos. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella vakavasti otettava asia. Στο οποίο θα συμβάλλουμε. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todella vakavasti otettava asia, tulemme puuttumaan siihen lainsäädännöllä, josta täällä juuri keskustelemme. Tämä lausuntoluonnos menee aivan oikeaan suuntaan. Minäkin voisin esittää huomioita. Toivoisin, että otette ne huomioon. Esimerkiksi kohta kolme, jossa puhutte siitä, että olisi kiireellisesti puututtava ilmaston lämpenemiseen toimilla, joilla vähennettäisiin massiivisella tavalla päästöjä ja myös ennaltaehkäisevillä toimilla. Haluaisin lisätä tähän vielä jotakin. Haluaisin, että viittaisimme sitovaan sopimukseen, juridisesti sitovaan sopimukseen. Tämä on tärkeä vaatimus, kuten herra Dimas aikanaan sanoi. Ja se menee myös komission paperin suuntaan. Edelleen haluaisin, että lisäisimme kasvihuonepäästöjen äh, nopeaan vähentämisen, vähentämisen lukuja 30-40 prosenttia äh, verrattuna vuoteen 1990. Äh, sanon tämän, koska IPCC puhuu 30-40 prosentista. Euroopan unioni on kuitenkin hyväksynyt tämän 30 prosenttia, mikäli muille maille se sopii, niin se otetaan myös valkoisen kirjaan, se on sivulla kolme. Me puhutaan päästöjen vähentämistoimista. Meidän olisi puhuttava toimien tukemisesta. Uudelle metsitys on merkittävä tarve. Minusta siitäkin olisi puhuttava tässä kyseisessä kohdassa jossa puhutaan sopeuttamistoimista, sopeutustoimista kielteisten vaikutusten vähentämiseksi. alueellisista sopeutumistoimista. Täällä olisi puhuttava myös alueellisesti, ei ainoastaan kansallista toimista. Kohta viisi. Siinä puhutaan nyt sopeutumisstrategiasta vuodesta 2013 alkaen. Tässä olisi korostettava rannikkoalueita ja saaria, saaria jotka ovat kaikkein suurimman uhan alla. Edelleen kohta seitsemän. Siinä puhutaan infrastruktuurien kehittämisestä olisi korostettava rautateiden merkitystä. Siitähän on laadittu mietintö, josta keskustelimme tänä aamuna ympäristövaliokunnassa. Tämä on tärkeää, koska rautatiet, rautateiden päästö on vain 10 prosenttia kaikista päästöistä, paljon pienempi määrä kuin maatiekuljetuksissa edelleen kohosio, rahastot, EAKR ja muiden rahastojen olisi, otet, olisi otettava enemmän mukaan näitä sopeuttamistoimia, mukaan lukien maatalouden ja maaseutupolitiikan. Kiitoksia. Danke, Frau Kiitos puheenjohtaja. Komissio hyvin huomasi, että eh, tarvitaan kahdenlaisia reaktioita ilmastonmuutos kysymyksen suhteen. Eli ensinnäkin kuinka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja sitten mukautustoimet, kun halutaan tottua, tottua uudenlaisen ilmastoon. Itävallan lähellä on vaara, kaksi, lähellä on kaksi vaarallista atomydinvoimalaa. ydinvoimalaa toinen sekin toinen Slovakian alueella. Ja on muistavaa se, että ydinvoimaloita ei voi millään tavalla mukauttaa huomioimaan ilmastonmuutosta. Jos ydinvoimaa käytetään, niin riskit ovat suuret, ei tiedetä mitä ydinjätteelle tehdään e, e, ja kallista se myöskin on. Eli edelleenkin tämä on äärimmäisen vaarallinen energialähde ja mitä suuremmasta laitoksesta on kyse, niin sitä suuremmat ovat myös riskit. Toisaalta sitten Alppialue, Alppien alue, tähän yhteyteen liittyy myös vahvistettu yhteistyö Alpien alueella näissä mukautustoimissa. Alpien alue on varsin voimakkaasti ilmastonmuutoksen kourissa. Ähm, laviinit, nämä lumivyöryt yleistyvät, jäätiköt sulavat ja mm, lumi sulaa ylipäätään aikaisemmin. ja myöskin suuret joet, jotka mm, kulkevat tämän alueen läpi. On erittäin tärkeää, että tehdään aluetason mukautustoimia, jotta voidaan uudenlaiseen tilanteeseen tottua. Ja nämä seikat tulee kaikki huomioida. Kiitos. Kiitokset sitten, Rouva Schröder. Kiitokset Äskeinen puheenvuoro oli mielenkiintoinen ja meidän tulisi mietinnössä keskittyä kysymyksiin, jotka koskevat nimenomaan omaa valiokuntaamme, eli aluekehityskysymykset, ja on tarkasteltava myös sitä, miten Koheesiopolitiikka voisi omalta osaltaan vaikuttaa ilmastokysymyksiin. Mehän tiedämme, että tehtävää on todellakin paljon. Suurin osa varoista nykyisellään menee eh, investointeihin, jotka ovat ilmastoa tuhoavia, ilmastolle haitallisia, ja tähän tilanteeseen on puututtava. Ja tämä on tehtävä, eh, jonka me voisimme tehdä. Eli riskialttiit alueet, eh, niin kuin tässä todettiin, erityisesti Alpit ja rannikkoalueet. On tärkeää, että nostamme eh, nämä alueet erityisesti keskiöön, myöskin saaret kuuluvat näihin. Eli on mietittävä sitä, mikä on kohesiopolitiikan rooli näissä kysymyksissä ilmastonmuutoskysymyksistä ja miten voidaan muuttaa kohesiopolitiikkaa, jotta se voi myötävaikuttaa asioiden parempaan kehityksen. On tarkasteltava myöskin, mitä aluetasolla tapahtuu ja mitä voisi tapahtua aluetasolla, kuten tiedämme lähdetään liikkeelle 21 agendasta. Se on toiminut varsin aktiivisesti kestävän kehityksen ja ilmastokysymysten parissa, mutta on valiteltavaa, että aina ei ymmärretä ja arvosteta sitä, kuinka suuria ponnistuksia aloittaisella on tehty. Ja olisikin meidän valiokuntamme tehtävä paremmin tuoda esiin sitä, kuinka aktiivisesti alue- ja kuntatasolla tehdään töitä tällä saralla. Tämän valiokunnan tehtäväkenttään kuuluisi myöskin viitata valkoisen kirjan suhteen siihen, että nämä ovat esimerkkejä siitä, miten muut tahot voitaisiin saada paremmin ymmärtämään ympäristö- ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuovat, tuovat haitat. Ja sitten viimeinen seikka, joka ilman muuta tässä lausunnossa olisi mainittava, liittyy erittäin tärkeään tutkimukseen, Alueet 2020 tutkimus. Tutkimus osoittaa varsin selvästi sen, mitä uhkia mm, tietyillä alueilla tulee olemaan ja keihin erityisesti ilmastonmuutos kohdistuu, jos mitään ei tapahdu, vaan ilmastonmuutoskehitys etenee sellaisena kuin nyt näyttää. On selvää, että monimuotoisuus on kärsimässä, mutta myöskin monet talousalueet saattavat kärsiä. Tämä 2020 tutkimus tuo nämä tosiseikat varsin kourin tuntuvasti esiin ja olisi tärkeää huomioida nämä aspektit myöskin lausunnossa ja tältä pohjalta tehdä sitten johtopäätöksiä. Kiitos. No niin, ennen kuin äh, eh, annan Van Nistelroolle puheenvuoron, äh, kommentoisin itsekin hieman. Asiakirja hieman heikkenee sen mukaan, että tässä nimenomaan mainitaan monet eurooppalaiset politiikat ja olisi tärkeää huomioida se, mitä Rouva Sorel juuri totesi, eli kuinka voidaan vaikuttaa. Ja sitten Lambert Van olkaa hyvä. Het probleem wat ik eh, een beetje mee heb, de vreugde die, die onze rapporteur uitspreekt voor Esittelijä on aika innoissaan tästä. Se on minulle ongelma. Pitäisi saada jalat maan pinnalle. Komission ja jäsenvaltioiden on kehitettävä toimia. Piste. On ollut nyt vihreä kirja alueellisesta ulottuvuudesta, alueellisesta kohesiosta – Tiedämme, että, että siitä kyllä puhutaan, mutta käytännössä sitä ei ole olemassa. Haluaisin lisätä tänne vähän tiukemman kannan. Jos haluamme saada sopeutumista, alueet ja kaupungit on otettava mukaan. Alueellinen kohesio ja rannikkoalueet ja kaupungit ovat, elävät hyvin eri tilanteissa Euroopassa. Tutkimuksessa Eurooppa 2020 tunnistettiin, kuinka haavoittuvia eri alueet ja kaupungit ovat ilmastonmuutoksen edessä. Toki tämä asiakirja menee oikeaan suuntaan, mutta on otettava huomioon alueiden ja aluepolitiikan perusta. Tämä on vähän niin kuin joulukalkkuna. Mistä se tulee? Mistä rahaa tulee? Onhan se aika mukavaa, mutta mistä raha tulee? No, on olemassa alueelliset rahastot ja sitten nämä muut rahastot. Mitä rahoitusvälineitä meillä on käytössämme? Alue politiikan valiokuntana emme voi antaa mitään avointa valtakirjaa, vaan tarvitaan täsmällisempiä sanamuotoja. Olemme sanoneet, että jotakin olisi muutettava aluepolitiikassa, jos emme nyt korjaa suuntaa matkamme kohti ilmastonmuutoskatastrofia. Sitten tämä esimerkiksi tämä Euroopan solidaarisuusrahasto se on hyvin joustamaton. On olemassa välineitä, joihin voimme puuttua esimerkiksi uudelleen metsitys, metsäpalojen jälkeen. Joustavuutta tarvitaan. Puhun vähän samaan suuntaan kuin puheenjohtaja, kun kyseessä on tämä vanha virsi ilmastonmuutoksesta. Meidän on osattavaa soittaa niitä instrumentteja, jotka meillä on käytössämme. Ja meidän on löydettävä ratkaisuja. Joten toistan vielä. Tarvitaan täsmällisyyttä lisää. Tuhansia lausuntoja ja papereita tästä asiasta on kirjoitettu. No tämä on ehkä numero kymmenen. No ei se mitään auta. Meidän on nyt tunnistettava nämä keskeiset asiat ja tarkennettava niitä. Merci, madame la... Edustaja Besset. Kiitoksia puheenjohtaja. Valkoisesta kirjasta uskon, että aluekehitysvaliokunnan panoksena tulisi olla se, että todetaan, että ilmastonmuutoksen ja sen seuran, seurausten torjunnasta on tehtävä kaikkein tärkein tavoite aluepolitiikkaan. Siitä on vedettävä kaikki johtopäätökset ja pohdittava välineitä. Ei tämä ole mikään alakohtainen taistelu. Ei tätä voida käsitellä asia asialta, talous, talouden, ala, talouden alalta, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa, johdonmukaista politiikkaa, jotta voidaan globaalisti muuttaa alueidemme taloutta. Ja tähän meille on tärkeä väline, joka voisi olla hyödyllinen. Se koskee näitä alueellisia ilmastosuunnitelmia – Ranskassa tunnen tilanteen jossain määrin. Siellä on aika omaperäinen pyrkimys saada aikaan poliittista johdonmukaisuutta, joka koskettaisi kaikkea aluepolitiikan alueita. Eli aluepolitiikka ei olisi ristiriidassa ilmaston lämpenemisen kanssa. Aluesuunnittelu on otettava huomioon taloudellinen kehitys, liikenne, eh, luonnon monimuotoisuuden suojelu, maataloustuotannon muodot, kaupunkisuunnittelu ja niin edelleen on kaikki mukana. Minä todella puhun sen puolesta, että nämä alueelliset ilmastosuunnitelmat, jotka ovat yhteensopivia Kööpenhaminan päätelmien kanssa, otettaisiin valkoiseen kirjaan mukaan ja niistä tulisi todellinen selkäranka ja moottori aluepolitiikalle. Kiitoksia. Kiitokset sitten Shankalis viimeisenä puhujana. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin katsoisin, että viime aikoina, varsinkin viime vuosina, on tunnustettu eh, ilmastonmuutoksen ongelma. Olen sen omassa maassani huomannut myöskin. Eli nyt julkinen mielipide on dramaattisesti muuttunut, varsinkin viimeisten tulvien myötä. Sellaisillakin alueilla on ollut tulvia, missä niitä ei ole koskaan ennen ollut, ja ihmiset nyt hyväksyvät, että tämä ei enää liity normaaliin kiertoon, vaan että tilanne tulee toistumaan aina vain uudelleen. Ja monet ymmärtävät, että tämä liittyy ilmastonmuutokseen. Eli nyt mieliala on muuttunut ja ollaan valmiimpia jotain tekemään ilman lämpeneminen on yhteinen globaali ongelma ja yhteisesti jotain on tehtävä, mutta EU on oltava johtoroolissa ja toivottavasti, että muut sitten seuraavat perässä. Tässä on kommentoitu jotain seikkoa esimerkiksi, kuinka uudistuvia mm, energialähteitä voitaisiin paremmin hyödyntää, mm, mutta kun tähän pyritään, niin tällöin toiminta ei välttämättä ole taloudellista ainakaan nykyisellään, ja tämä seikka on myöskin huomioitava ja tarvitaan todellakin lisäinvestointeja. Kun ajatellaan esimerkiksi aaltoenergiaa, sitä voitaisiin hyödyntää paremmin ja tutkimuksen kehitystä on nopeutettava tällä saralla. Liikenne mainittiin, se on ongelma myöskin. Ajoneuvojen lukumäärä maanteilla tulee tuplaantumaan tulevien 10-15 vuoden aikana, ei suinkaan vähenemään. Eli jos ei nyt energiatehokkuutta, polttoainetehokkuutta paranneta huomattavasti, niin tilanne tulee huonontumaan radikaalisti. Tarvitaan huomattavia investointeja. Sitten rakennukset on myöskin ala, jossa paljon lähti liikkeelle itsestäänselvyyksistä, mutta 50 prosenttia päästöistä tulee rakennuksista. Ja tämä on suuri ongelma, johon kyllä voidaan melko nopeasti puuttua, jos halua ja tietotaitoa on. Maatalous mainittiin. Tämä on myöskin asia, jota on tarkasteltava lähemmin. Nyt vaikuttaisi siltä, että hyökätään maataloutta vastaan ikään kuin se yksin aiheuttaisi suuren määrän päästöjä. No ongelmia sekin aiheuttaa, mutta tulee kuitenkin pitää mielessä myöskin maatalouden parissa työtä tekevien tilanne, eli tarvitaan tukitoimia, koulutustoimia, kun tästä puhutaan täällä parlamentin rakennuksessa on viime päivinä ollut juliste, jossa sanotaan less need, less heat, eli vähennettäisiin tuotantoa. Mutta toisaalta samanaikaisesti maailmassa miljoonat ihmiset näkevät ja kuolevat nälkään, eli tarvitaan kyllä järkeviä ja mielekkäitä ratkaisuja. No, ydinenergia sitten. Ydinenergian mainitseminen eh, omassa maassani ääneen eh, merkitsee melkein itse murhaa, koska Tsernobylin muistot on vielä mielessä. Mutta sitten kun katsoo kanalin toiselle puolelle, Ranskan puoleen, niin siellä ymmärtääkseni on 50 eh, ydinvoimalaa ja Euroopan unionin tulisi nyt yhtenäinen linja ottaa tähän asiaan, tarkastella pro- ja kontra-argumentteja, eikä reagoida pelkästään tunnepohjalta. Nyt ydinenergiasektorilla on kovat ponnistelut käynnissä esimerkiksi jätteenkierrätyksen ja niin edelleen. Eli on katsottava näitä tosiseikkoja ja niiden pohjalta tehtävä ratkaisuja eikä pelkästään tunneperäisesti varsinkin kun ydinvoimasta ja sen käytöstä puhutaan. Kiitos. No more speakers on the, on the list. Uh, the deadline for amendments should be fixed at 10 December. At 10. joulukuuta määräaika tarkistukselle. Ottakaa vakavasti tämä haaste. Nyt kannattaa näyttää Euroopan aluepolitiikan roolia ilmastonmuutoksessa. Tässä voimme näyttää mielestäni, että tämä on ilmastokanta hyvää politiikkaa ja tämä on tärkeä argumentti myös keskustelussa tulevaisuudesta. 10. joulukuuta tarkistukselle määräaika. Haluaisin ehdottaa, että kohta seitsemän siirretään huomioon kokoukseen, koska nyt pitäisi vain kiirehtiä sen läpi. Joten nyt koordinaattorin kokous, joten kaikki kollegat, jotka eivät tähän osallistu, ovat vapaita lähtemään